Okay, thank you gentlemen of the press. Niin. Hyvät lehdistön edustajat, meidän täytyy nyt aloittaa. Hyvää huomenta kuulijat. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi komissaariehdokas Karel de Kuhtin tähän istuntoon. Haluaisin muistuttaa teitä tämän menettelyn tärkeydestä. On korostettava sitä, että tämä on erittäin tärkeä hetki Euroopan komission nimityksessä komission, joka tulee palvelemaan kansalaisia seuraavien viiden vuoden aikana. Nämä kuulemistilaisuudet ovat erittäin tärkeitä, koska ne tarkoittavat sitä, että voidaan toteuttaa demokraattista valvontaa, johon vain parlamentti kykenee, vain parlamentti voi valvoa Euroopan unionin hallintojärjestelmän toimeenpanevaa haaraketta. Lissabonin sopimus on nyt antanut tälle parlamentille ja tälle valiokunnalle lisää toimivaltoja ja lisävastuita EUn kauppapolitiikan muokkaamisessa, ja sen vuoksi tämän parlamentin täytyy saada tietää, mitä se voi otaksua tulevalta komissaarilta ennen kuin äänestämme koko kollegiosta tulevina viikkoina. Antamalla Euroopan parlamentille yhteispäätös toimivaltoja Lissabonin sopimus on tehty nyt Euroopan parlamentista, parlamentista ainoan legitiimin instituution, joka käsittelee kauppapolitiikkaa. Tämä on erittäin tervetullut kehityskulku ja tämän valiokunnan jäsenten puolesta voin sanoa, että me odotamme kovasti, että voimme täyttää uusia toimivaltojamme yhdessä komission ja neuvoston kanssa. Muistuttaisin teitä siitä, että niiden suuntaviivojen mukaan, jotka löytyvät työjärjestyksestäkin, jotka liittyvät komission valintaan, parlamentti arvioi komissaariehdokkaita heidän kykyjensä henkilökohtaisen riippumattomuuden ja pätevyyden perusteella. Arvioimme myös heidän tuntemustaan omasta portfoliostaan, salkustaan ja arvioimme myös heidän viestintätaitojaan. Tähdentäisin, että ennen tätä suullista kuulemistilaisuutta komissari ehdokas on vastannut alustavaan kyselykaavakkeeseen. Hän on kirjoittanut vastauksensa, jotka on kaikilla kielillä jaettu kaikille mepeille. Olemme myös komissiolta, komissaarilta saanut julkilausuman riippumattomuuksista ja myös hänen CVnsä olemme saaneet. Muutama huomio menettelyistä. Tämä kuulemistilaisuus tulkataan 22 kielelle ja tulkkien ö, tähden pyytäisin teitä olemaan puhumatta turhan nopeasti, jotta tulkit, tulkkauskin voi toteutua sujuvasti. Haluaisin muistuttaa teitä myös siitä, että tämä kuulemistilaisuus välitetään parlamentin internettisivuilla ja te voitte myös saada sieltä kuunnella nauhoitukset tästä istunnosta myöhemmin ja meillä on myös pöytäkirjat tai istuntoselostukset, jotka laaditaan heti tämän tilaisuuden jälkeen. Tämän kokoussalin lisäksi meillä on myös ylimääräinen kuuntelusali, Sieltä äh, siihen välitetään tähän huoneeseen A5G3 huoneeseen välitetään sekä kuvaa että ääntä. Tämä kuulemistilaisuus rakentuu seuraavalla tavalla. Meillähän on vain kolme tuntia aikaa, joten Teillä on asiakirjoissaan kuvaus tämän kuulemistilaisuuden rakenteesta. Ensin komissaari ehdokasta pyydetään esittämään maksimissaan 10 minuutin suullinen esitys. Sen jälkeen käydään keskustelua, joka, keskustelee, joka kestää noin kaksi tuntia 30 minuuttia. Ja sitä käydään tällaisella ping-pong-periaatteella, eli viisi minuuttia ja neljä minuuttia per kyselykierros. Aloitamme ensin poliittisten ryhmien edustajilla. Heillä on kullakin viiden minuutin keskusteluaika. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ensin esitetään yhden minuutin kysymys. Sen jälkeen de Gucht saa vastata kahden minuutin ajan. Sen jälkeen seurantakysymys minuutti ja seurantavastaus minuutti. Tekee viisi minuuttia. Mitä tulee neljän minuutin aikaslotteihin, niin kysymyksiin minuutti, vastaukseen minuutti, seurantakysymykseen minuutti ja seurantavastaukseen minuutti. Jäsenten puheaika on rajoittunut, siis minuuttiin per kysymys. Haluaisin tehdä selväksi sen, että kysymykset ja seurantakysymykset täytyy esittää saman henkilön toimesta. Seuranta Kysymyksen täytyy viitata komissariehdokkaan vastaukseen. Seurantakysymyksiä ei saa esittää muista aiheista. Puheenjohtaja varaa itselleen oikeuden olla sallimatta sellaisia kysymyksiä, jotka eivät täytä näitä kriteereitä. Puheaika rajoituksesta pidetään tiukasti kiinni. Kertoisin myös teille, että valiokunnan sihteeristö on ottanut yhteyttä sitoutumattomiin jäseniin, mutta menestyksettä. Ja sen vuoksi se viiden minuutin slotti, joka näille jäsenille oli tarkoitus myöntää, on siirretty komissaariehdokkaan loppupuheenvuoroon ja puheenjohtajan puheenvuoroon tämän tilaisuuden lopussa. Eli nyt näihin loppupuheenvuoroihin on 10 minuuttia aikaa, pikemminkin kuin 5 minuuttia, josta aiemmin puhuin. Sen jälkeen lehdistötilaisuus järjestetään välittömästi tämän tilaisuuden jälkeen vain komissaarille, joten näin menettelemme. Ja nyt aloitamme kuulemistilaisuuden, varsinaisen sellaisen, ja annankin puheenvuoron Dekuhtille – jotta voitte esittää alustavan esityksenne. Kiitoksia kovasti. 10 uh, minuuttia. Kiitos puheenjohtaja, arvon jäsenet. Pidän hyvänä tätä tilannetta, jotta voin esittäytyä teidän valiokunnallenne nyt kun täällä on läsnä myös ehdokkaita esi- muiden valiokuntien jäseniä. Ja nyt voin kertoa teille kansainvälisen kaupan näkemykseni. Toivon mukaan tämä on vasta ensimmäinen monista keskusteluista, joita meillä jatkossa on. Minun 15 vuoden kokemukseni Euroopan parlamentin jäsenenä ja nykyinen työni kehitysyhteistyökomission jäsenenä on antanut minulle hyvän ja selkeän käsityksen siitä, miten keskeinen rooli parlamentilla on, kun valmistetaan unionin vastuullisissa legitimiteetti. Lissabonin sopimuksen myötä Euroopan parlamentin rooli eurooppalaisessa päätöksenteossa kasvaa ja vahvistuu huomattavasti ja näin erityisesti kauppalainsäädännön ja kauppasopimusten alalla. Ähm, kansainvälinen kauppa on minulle tuttua ulkoministerinä ja ulkomaankauppaministerinä. Olen saanut paljon kokemusta kaupasta ja kehitysyhteistyöstä ja ylipäätään kansainvälisistä toimista. Minä edustin Belgiaa ministerikokouksissa Euroopan unionissa, samoin kuin ministeritason VTO-kokouksissa Hongkongissa 2006 ja Genevessä 2008. Sen lisäksi minä johdin lukuisia kauppavaltuuskuntia noin 12 maahan. Yli 30 vuoden aikana politiikassa olen saanut hyvin paljon eh, kokemuksia, samoin kuin ne taidot, joita tarvitaan, kun toimii neuvottelijana. Euroopan parlamentin jäsenenä eh, minulla on tästä paljon kokemusta, samoin kuin eh, Belgian paikallista politiikasta minulla on paljon kokemusta siitä, miten kootaan laajoja koalitioita ideologisten ja poliittisten rajojen ylitse. Tämähän on arkipäivää sekä Belgian että Euroopan politiikassa. Herra puheenjohtaja, jos nyt palaan omaan salkkuuni, niin, niin kauppa on ollut hyvin vahva äh, promottori kasvulle ja mahdollisuuksille Euroopassa ja muualla. Myös tänä päivänä se on se, joka meitä vetää tästä vaikeasta tilanteesta eteenpäin. Minä äh, kannatan e EUn kauppapolitiikan lähestymistapaa, eli vapaat markkinat, joita tukee äh, säännölle perustuva kansainvälinen kauppajärjestelmä. Vapaakaupan täytyy olla väline, jolla saadaan aikaan vaurautta, vakautta ja kehitystä. Ja kun sitä tukee sitten oikeat säännöt ja eh, instituutiot, eh, niin silloin vapaakauppa on hyväksi kaikille. Ja silloin kun se on osa laajempia toimia, se on hyvä keino edistää eurooppalaisia arvoja ulkomailla, kuten esimerkiksi kestävää kehitystä ja ihmisoikeuksia. Sen lisäksi meidän omien markkinoidemme avoimuus eh, kehittää innovaatiota ja luo luovuutta äh, omilla markkinoillemme. Ja samalla se voi myös kehittää avoimuutta ulkomailla. Ja EU täytyy tässä olla etunenässä. Mutta tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että me saisimme millään muotoa hyväksyä epäreiluja kaupan keinoja tai protektionismia äh, muilla tahoilla. Tämän vuoksi minä olen myös kirjallisissa vastauksissani äh, painottanut sitä, että kaupan täytyy palvella EUn laajempiakin politiikan keinoja sen jälkeen, kun minusta tuli komission jäsen viime heinäkuussa, olen ymmärtänyt paremmin myös, millä tavalla tässä voidaan tehdä yhteistyötä. Ja toivon, että mikäli minut nimitetään, niin voimme jatkossakin kiinnittää enemmän huomiota näihin asioihin. eu kauppapolitiikan täytyy tukea myös kehittyviä maita niin, että voidaan auttaa niitä integroitumaan paremmin kansainväliseen ja globaaliin talouteen ja että voimme auttaa heidän elinolosuhteidensa parantumista. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Äh, nyt kertoisin ne viisi painopistealuetta EUn kauppapolitiikalle, jota minulla on tulevalle viidelle vuodella. Ensinnäkin äh, meidän täytyy vahvistaa monenvälistä kauppavälinettä. VTO on tällä hetkellä aikamoisten paineiden alla ja sen äh, lippulaiva projekti vuodesta 2001 lähtien eli Dohan kierros on tällä hetkellä hieman ongelmissa meidän täytyy huolehtia siitä, että jatkamme tätä avointa monenvälistä kauppajärjestelmää, joka perustuu riitojen ratkaisusäännöille. Ja äh, VTO täytyy äh, olla mukana äh, vakauttamassa tilannetta. Ja on valvonnan ansiosta me olemme kykeneet välttämään protektionismin tässä maailmanlaajuisessa kriisissä. Älkäämme me unohtako sitä, että VTO on kaikkein edistynein malli tällaisesta globaalista hallinnasta ja meidän täytyy tätä tukea jatkossakin. Sitten toisekseen meidän täytyy myös syventää kauppaa ja investointeja bilateraalilla ja alueellisella tasolla. Kanada, Intia, Ukraina, Latinalainen Amerikka ja Euromed ovat meidän agendallamme ihan etupäässä seuraavan kahden vuoden aikana. Esimerkiksi tulevat keskustelut Singaporessa ja Kiinan kauppasuhteet ovat tärkeitä. Meidän täytyy vahvistaa muun muassa kauppasuhteitamme Aasiaan samoin kuin lähinaapureihimme. Sopimus Korean kanssa heti kun se on allekirjoittanut tulee tukemaan tätä lähestymistapaa. Minä uskon, että tämä tulee olemaan hyvä sopimus, joka tulee hyvällä tavalla tukemaan ja auttamaan meidän talouksiamme ja odotan innolla, että voimme keskustella tästä jatkossakin valiokunnassanne ja täysistunnossa. Kolmanneksi meidän täytyy ryhtyä taloudelliseen yhteistyöhön muiden johtavien talouksien kanssa, nimittäin USA ja Kiinan kanssa. USAn kanssa todellinen haaste ei ole rajatullit, vaan ne esteet, joita niiden takana on Komission tekemä tutkimus parlamentin pyynnöstä osoittaa, että on paljon muitakin tällaisia esteitä ja ne liittyvät hyvin pitkälti näihin vapaakauppasopimuksiin, joita tällä hetkellä, joista tällä hetkellä neuvotellaan. Myös ympäristökysymykset tai sosiaalinen polkumyynti ovat näitä asioita. Meidän, minä tulen keskittymään transatlanttiseen arktisen taloudellisen neuvoston neuvotteluissa nimenomaan näihin muihin esteisiin kuin tulliesteet. Meidän täytyy myös vahvistaa vuoropuheluamme Kiinan kanssa kun on kysymys kaupasta ja investoinneista. Minä toivon, että Kiina jatkaa ja parantaa avoimuuttaan suhteessa kauppaan ja investointeihin, mutta sen täytyy myös osoittaa, että se kykenee hoitamaan muitakin hankalia kysymyksiä. Neljänneksi meidän täytyy myös viedä päätökseen EPAT-taloudelliset kumppanuussopimukset. Näitä sopimuksia on kritisoitu vahvasti sekä kumppanimaista että Euroopan kansalaisyhteiskunnan suunnalta. Minä haluan jatkossakin, että nämä, meidän lähestymistapamme on avointa ja joustavaa kehitysyhteistyön alalla meillä on mahdollisuus myös uudistaa ja modernisoida tätä yleistä suosituimmassa järjestelmää sen jälkeen, kun se päättyy tämä nykyinen 31. joulukuuta 2011. Sen lisäksi komission täytyy varmistaa, että eurooppalaiset yritykset, viejät, tuojat, että kaikkia kohdellaan reilulla ja oikeudenmukaisella tavalla ja niin, että ne kykenevät myös laajentamaan toimintaansa. Tämän vuoksi minä toivonkin, että me parannamme komission taholla pääsyä kolmansille markkinoille ja sen vuoksi me tarvitsemme erilaisia välineitä. Kunhan talouskriisi on laantunut, niin haluaisin ottaa uudelleen käsittelyyn nämä välineet, joita meillä on, voidaanko niitä muuttaa ja parantaa. Ja myös sen valossa, miten Dohan kierrossa on toiminut. Sen lisäksi meidän täytyy myös tarkastella, miten voimme käyttää EUn uusia toimivaltuuksia liittyen ulkomaisiin investointeihin minä uskon, että meidän tulisi varmistaa ensinnäkin jo olemassa olevat sopimukset jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kesken niin, että ne ovat voimassa. Sen lisäksi meidän tulisi löytää uusia prioriteetteja EUn investointipolitiikalle sekä lainsäädännön alalla eh, että muualla. Puheenjohtaja, arvon jäsenet, kaikki tämä, äh, tässä on aika paljon asioita, en kykene tätä itse tekemään kaikkea yksin, vaan tarvitsen teidän apuanne. Tulevina kuukausina uusi komissio ja parlamentti äh, rakentaa omia toimivaltuuksiaan, joita se saa. Ja minä voin äh, luvata sitoutuvani näillä aloilla toimimaan täysin avoimesti ja toimittamaan teille kaiken sen informaation, mitä te tarvitsette tehdäksenne työnne. Me emme ehkä aina ole samaa mieltä, mutta tulette näkemään, että minun oveni on aina auki ja olen aina valmis keskustelemaan ja oppimaan. Me voimme ehkäpä palata näin yksityiskohtiin vielä tässä myöhemmin, mutta minä kuitenkin haluan lähteä siitä, että Lissabonin sopimus tulee vaatimaan laadullisia muutoksia yhteistyöhemme. Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet. En ole onnistunut valitettavasti tässä aikarajoituksesta johtuen puhumaan kaikista asioista, joista olisin halunnut erityisesti ilmastonmuutoksesta ja ihmisoikeuksista, jotka kaikki liittyvät tietysti kauppakysymyksiin. Toivon, että voisitte ottaa ne esille omissa kysymyksissänne, jotta voisin esittää poliittiset näkemykseni. Sallin, että minun päättää tähän näihin sanoihin. Kauppapolitiikka on yksi tärkeimmistä tekijöistä meidän talouspolitiikassamme, mutta se toki palvelee laajempia yhteiskuntamme tavoitteita, kuten ihmisoikeuksia, sosiaalioikeuksia, hyvää hallintoa ja ympäristön suojelua. Eli kyse on poliittisesta välineestä, jonka toteuttamisessa parlamentin ääni täytyy pystyä kuulumaan paremmin. Kiitoksia. Kiitoksia, herra de The first block of this Ensimmäinen kysymyspaketti alkaa valiokunnan koordinaattoreilla ja poliittisten ryhmien edustajilla. Ensinnäkin EPPn edustaja Kaspari saa puheenvuoron. Herr Kommissar, ich freue mich sehr, dass kurze Zeit nach Inkrafttreten des puheenjohtaja. Äh, olen todella iloinen siitä, että näin lyhyen ajan jälkeen, kun Lissabonin sopimus on astunut voimaan, että te olette täällä joukossamme koska tehän kannatatte varmaankin Euroopan parlamentin lisäoikeuksia ja niiden puolesta olette ainakin puhuneet. Ensinnäkin haluaisin puhua näistä vapaakauppasopimuksista. Kirjallisissa vastauksissanne sanoitte, että parlamentin tulisi jatkossa olla mukana näissä neuvotteluissa. Miten nyt sitten, kun tämä tai siis tuleeko tämä olemaan sillä tavalla, että nämä eivät astu voimaan ennen kuin parlamentti on oman mielipiteensä antanut? Ja toisekseen sitten, millä tavalla te tulette varmistamaan sen, että ulkokauppasuhteet tulevat toimimaan myös itsenäisenä, eivätkä ne jää muiden politiikan jalkoihin? Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Nyt vastaustikin kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, uh, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, tämän varhaisen soveltamisen asiahan tulee uh, hyvinkin nopeasti vastaan vapaakauppasopimuksissa. Lissabonin sopimuksen myötä asiat ovat muuttuneet, teistä on tullut yhteispäätös lainsäätäjiä ja teidän täytyy antaa suostumuksenne kaikkiin vapaakauppasopimuksiin. Varhainen soveltaminen ei ole mikään uusi asia, joka yhtäkkiä tupsahtaa näihin vapaakauppasopimuksiin Korean kanssa. Se on normaali käytäntö kansainvälisessä kaupassa, mutta toisaalta ymmärrän kyllä, että varhai... Var mutta se, että Euroopan parlamentin täytyy antaa myöntymyksensä, niin tämä varhainen soveltaminen kyllä saattaa olla ongelma. Nyt esimerkiksi Korean sopimuksen kanssa näin on. Minä olen valmis keskustelemaan asiasta valiokunnan kanssa ja täytyy pohtia, voimmeko sopia sellaisesta aikajänteestä, joka, jos sitä kunnioitetaan, ei mm, pistä kapula rattaaseen. Kauppapolitiikan riippumattomuus verrattuna muuhun politiikkaan, no riippumattomuus on aina hyvin suhteellinen asia, mutta mielestäni yhteisen kauppapolitiikan luonne on sellainen, että se kykenee ylläpitämään riippumattomuutensa. Se on yksi harvoista yksinomaisista toimivalloista, joita Euroopan unionilla on sen lisäksi olette vielä yhteispäätös lainsäätäjä, joten te, te varmasti haluatte myös tämän riippumattomuuden ylläpidettävän. Me myös aiomme tätä diplomaattipalvelua pitää riippumatta, siis olla siihen, siihen liittyen riippumaton, joten halusin vain nämä kaksi elementtiä ottaa huomioon tukeakseni omaa väitettäni. No olisi minulla muitakin argumentteja, mutta aika loppuu. No kyllä teillä on vielä mahdollisuus siihenkin. Kaspari, Haluaisin vielä jatkaa. Lissabonin sopimus ulkokaupan alalla on nyt sellainen, että parlamentti ja komissio ovat äh, sama, neuvosto ovat samalla tasolla – mitä te teette käytännön alalla tälle? Millä tavalla olemassa olevien sääntöjen pohjalta voitte varmistaa sen, että parlamentti voi esimerkiksi olla mukana näissä polkumyyntikysymysten käsittelyssä? Toinen asia, tehän olette sitten jatkossa vieraina usein meidän kauppakumppaneidemme luona. Ja millä tavalla te tulette toimimaan, keitä te otatte mukaan näille neuvottelu- ja informaatiomatkoille ja olisiko mahdollista esimerkiksi, että ottaisitte myös meppejä mukaan näihin mm-hmm. keskusteluihin, että voimme tällä tavalla edistää parlamentaarista vuoropuhelua? Thank you. One minute for the reply. Kiitoksia minuutti vastaukseen. Niin, mitä tulee polkumyynnin estämiseen, Toki teillä on sananne sanottavananne asiasta, mutta päätöshän kyllä tehdään komissiossa ja se tehdään komitologiamenettelyn mukaisesti. Joten jos annetaan veto-oikeuksia polkumyynnin estämiskysymyksissä, niin ei se kyllä oikein sovi Lissabonin sopimuksen kirjaimeen. Mutta olen kyllä avoin ö, polkumyynnin estämisasioissa ja noudatan sitä sääntöä, että haluan pitäytyä mahdollisimman lähellä tekstiä ja antidumping asetusta. No, keskustelemme tästä myöhemmin. No, se, että ottaisin parlamentaarikkoja mukaan matkoille, no, se olisi oikein mukavaa. En tiedä, onko budjettia olemassa tähän. toisaalta meidän tulisi tehdä ero monenvälisten neuvotteluiden välillä, jossa te olette mukana EU delegaationa ja sitten toisaalta bilateraalisten välillä, koska nämä kahdenväliset keskustelut ovat sellaisia, että ei välttämättä ole itsestään selvää, että siellä oltaisiin tyytyväisiä tällaiseen. Nyt annan puheenvuoron sosialistien ja demokraattien edustajalle, edustaja Arif, minuutti. Hyvä komission jäsenehdokas, minä kiitän teitä näistä hyvin selkeistä kirjallisista vastauksista ja näistä vastauksista, joita täällä meille haluatte antaa. Lissabonin sopimuksessa parlamentti on otettu myös tähän kauppapolitiikkaan ja siitä sen vuoksi meille täytyy antaa selvä eh, neuvottelumandaatti neuvoston vastustuksesta huolimatta. Uusi strategia johtaa unionin talouspolitiikkaa eh, aina vuoteen 2020 asti tämä strategia ei voi epäonnistua ja tahtoisin tietää, mikä teidän kantanne tähän on. Ja minun mielestäni tämä talouspolitiikka, kauppapolitiikka täytyy liittää tuohon teollisuuspolitiikkaan, jonka kautta voidaan luoda työpaikkoja. Ja minä haluaisinkin kysyä teidän mieltänne tähästä ja myös Airbus-konfliktista. Voisitteko sanoa siitä jotakin ja sitten tämän asian suhteesta Yhdysvaltoihin? Reply. Kiitoksia. Kaksi minuuttia vastaukseen. Um, first of all, with respect to the... Ensinnäkin liittyen yhteistyöhön teidän valiokuntanne kanssa ja liittyen neuvotteluihin. Olen käynyt tätä asiaa läpi eri osastojen kanssa ja pääsihteerin kanssa. Suuri osahan liittyy puitesopimukseen. Mutta konkreettisesti haluaisin jo tänä päivänä sitoutua seuraavaan. Ja tämä on vastaus huomioihin, joita olen kuullut useilta jäseniltäne. Ensinnäkin haluaisin, että tietoa virtaisi nopeammin eh, valiokuntaanne. Meidän täytyy yhdessä pohtia, mitä voimme tehdä luottamuksellisten asiakirjojen suhteen. Tämähän on ongelma. Haluan avittaa teidän valiokuntaanne prosessoimaan suuriakin informaatiomääriä, eh, erityisesti erilaisten ad hoc briefausten avulla. Kolmanneksi haluan lisätä yhteyksiä valiokuntanne, sen sihteeristön ja DG-kaupan viranomaisten välillä, jotta voimme parantaa vuorovaikutusta. Ja lopuksi haluamme järjestää brieffaustilaisuuksia neuvotteluista niin täällä Brysselissä kuin siellä muissakin paikoissa, joissa parlamentaarikat ovat mukana. Ja puitesopimuksesta täytyy sitten selvittää enemmän, mitä voidaan tämän asian suhteen tehdä. toiseen ja kolmanteen kysymykseen täytyy sanoa, että en oikein kyennyt seuraamaan teidän kysymystänne. Te puhuitte aivan liian nopeasti. Ehkä se johtuu siitä, että aika oli vähän, mutta ehkäpä minullakin on rajallinen kyky kuunnella noin nopea puhetta. Voitteko toistaa kysymyksen, koska minä en ymmärtänyt. Ei tässä ole kielen ymmärtämisestä kyse, vaan nopeudesta. Seurantakysymys, ja teillä on mahdollisuus uudelleen muotoilla ensimmäinen kysymyksenne. One minute. Niin, minä äh, puhuin tästä uudesta strategiasta unionin kaupapolitiikassa vuoteen 2020 mennessä. Sitten puhuit, voidaan nähdä se ehkä jopa epäonnistumisena. Tahtoisin tietää, mitä olette siitä mieltä. Ja sitten siitä, että kauppapolitiikan täytyisi linkittyä suoraan teollisuuspolitiikkaan ja pystyä luomaan työpaikkoja. Ja jul, jul, to, puolustatteko ilmailuteollisuuttamme äh, julkisesti, etenkin Yhdysvaltain suuntaan Airbus-kiistassa? Äh, One minute. Monsieur, Arif, eh, ehm, Niin, edustaja eh, Arif, tämä vuoden 2020 strategiaa hän vasta suunnitellaan, joten on hiukan ennenaikaista alkaa puhua sen epäonnistumisesta. Mitä tulee eh, kauppapolitiikkaan, se on erittäin tärkeää. Ja Eh, jos ajatellaan vuotta 2020, niin tuloksena halutaan ennen kaikkea kasvua ja sitä, että e, että päästään myös sosiaaliseen suojaan, mutta ennen kaikkea kasvua tarvitaan. Ja sitä täytyy myös löytää muualta. Ja se edellyttää hyvin suunniteltua kauppapolitiikkaa. Ja mitä tulee Airbusiin, niin meillähän on kaksi osiota Boeing, Airbus, Airbus, Boeing. Ja meillä on jo alustava raportti, joka liittyy Boeingiin. Airbusia täytyy vielä odottaa hetken. Vasta siinä vaiheessa, kun molemmat raportit on, ovat valmiit, niin voimme ryhtyä tekemään päätöksiä. Joten meidän täytyy käsitellä näitä molempia raportteja yhdessä, molempia asioita yhdessä, mutta kyseessä on ö, proseduuri, joka on osittain myös oikeudellinen luonteeltaan. Kiitoksia. E, annoin teille muutaman ylimääräisen sekunnin, sekunnin koska alkuperäisessä vastauksessaan De Gucht ei käyttänyt koko aikaa. No, seuraavaksi Alden edustaja Kasak. Minuutti, olkaa hyvä. Благодаря, господин председател, господин кандидат комиссар. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsenehdokas. Mikä on teidän mielipiteenne kauppapolitiikan ja ulkopolitiikan suhteesta Euroopan unionissa? Mitkä ovat se teidän suhteenne tuohon ulkopolitiikan korkean edustajaan? Aiotteko te puolustaa kauppapolitiikan erityispiirteitä siihen suuntaan ja miten aiotte toimia sen edistämiseksi, että tämä politiikka ei sitten ajaudu yksittäisten etujen jakamiseen ainoastaan. Ja sitten kysyisin vielä kauppapolitiikan komitean kokouksista. Saavatko parlamentin edustajat osallistua tuon komitean kokouksiin. Kiitoksia. Thank you. Two minutes for reply, Mr. Kiitos. Kaksi minuuttia vastaukseen niin Kyhti. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puh- Kiitos minä uskon, että yhtäältä kauppapolitiikka on osa meidän ulkopolitiikkaamme. Sen tulee myös olla osa meidän ulkopolitiikkaamme, mutta sillä on sitten omat erityispiirteensä. Ja kuten täällä jo edustaja Kasparille vastasi, niin tälle on tiettyjä turvatakeita. Ensinnäkin se, että se on oma toimivaltuutensa ja komissiolla on siinä keskeinen rooli, koska nimenomaan komissio neuvottelee nämä kauppasopimukset ja se, että me saamme enemmän toimivaltuuksia Lissabonin myötä esimerkiksi ulkomaisiin investointeihin. Tämä merkitsee sitä, että meillä on välineitä, jotta voimme äh, pysyä kansainvälisellä kaupan alalla. Ja nämä välineet on tavallaan äh, ajantasaistettu, joten minua ei tämä huolestuta ja varmasti voimme jatkaa yhteistyötä valiokunnan ja korkean edustajan kesken, koska toki tässä on myös poliittisia kysymyksiä, jotka on ratkaistava. Me, jos puhumme esimerkiksi polkumyynnistä, minulla, minä lähestyn tätä asiaa äh, sääntöjen pohjalta, mutta voin olettaa, että komissiokollegiona tulee ottamaan esiin tietyt poliittisetkin argumentit, joten meidän täytyy tehdä läheistä yhteistyötä. Enkä minä usko, että tämä aiheuttaa mitään äh, ongelmia tuntien hieman jo tätä korkea edustajaa ja sitä, millä tavalla edeltäjäni toimi. Hän tietää, äh, mitkä nämä erityisongelmat kaupan alalla ovat. Ja mitä tulee sitten läsnäoloon kansainvälisissä konferensseissa, kansainväliset konferenssit, äh, äh, toki muun muassa VTOn puitteissa. Ja te puhuitte sitten myös tästä komiteasta 133. Se on hieman vaikeampaa, koska se on mahdollista vain mikäli me pääsemme sopimukseen neuvoston ja jäsenvaltioiden kanssa tästä. Joten olettaisin, että tästä tullaan keskustelemaan vielä puitesopimusten kohdalla. Mutta se on hieman eri asia kuitenkin, jos puhutaan kansainvälisestä kauppakonferensseista. Da, благодаря, <clears throat> господин Jatkokysymys. Niin, kiitos komission kyllä minä ymmärrän, tai edes ehdokas minä ymmärrän kyllä nämä erityiskysymykset ja hankaluudet ja kaikki, kaikkien sen, mikä liittyy Lissabonin sopimukseen ja sen tulkitsemiseen ja siihen, että täytyy yhteistyösäännöt vielä luoda eri toimielinten välille. Mutta olisin tahtonut kuitenkin teidän vakuuttavan teille tahtovanne vilpittömästi tehdä yhteistyötä parlamentin kanssa ja antaa parlamentin osallistua kaikkiin neuvotteluihin. Ja jotta myös parlamentti saisi tuohon 133 komitean kokouksiin neuvostossa osallistua. Voisitteko juuri samat tiedot meille välittää kuin neuvostollekin. Saammeko me siis oikeuden näihin samoihin tietoihin? One minute for the reply. Minuutti vastaukseen. As far as, uh... Sikäli mitä, mikä tulee nyt komission asiakirjoihin, se ei ole mikään ongelma. Teillä on ihan samat oikeudet neuvoston kanssa ja saatte ne samanaikaisesti myös. Se on mielestäni tärkeää. Ei ole kysymys ainoastaan asiakirjasta, vaan siitä, koska ne saa ja millä tavalla ne saa. Mutta mitä tulee muiden osallistuvien ryhmien asiakirjoihin, kolmannet maat, neuvosto, jäsenvaltiot, silloin tilanne on jo hieman toinen. Me toimitamme teille kaikki ne tutkimukset, mitä me teemme, me keskustelemme niiden suunnittelusta. Pyrin olemaan mahdollisimman avoin teidän suuntaanne. Olen ollut tämän parlamentin jäsen 15 vuotta ja olen taistellut avoimuuden puolesta ja parlamentin toimivaltuuksien puolesta. Ei se ole muuttunut. Ainoa asia, mikä on muuttunut, on minun asemani. Nyt minä istun pöydän toisella puolella. Enkä minä ole siellä yksin. Siellä on jäsenvaltiot, neuvosto, komissio, kollegiona, joten sekin on hoidettava. Mutta voitte laskea minun varaani. Now I'll give the floor. Kiitoksia. Nyt annan vihreiden edustajalle Zadalille puheenvuoron. Hyvä komission esinehdokkas, minä olen täällä päin. Niin. nyt, tässä nyt on puhuttu globaalista Euroopasta ennen elintarvikekriisiä, sosiaalikriisiä, talouskriisiä, energiakriisiä ja ilmastoneuvotteluja. Nyt voidaan ajatella siten, että tämän strategian, komission strategian työohjelma itse asiassa liikaa käsittelee näitä kauppapoliittisia kysymyksiä Euroopan kannalta. Kuten sanoitte tässä johdanto-osassa, että ilmastokysymykset, elintarvikekysymykset ja rahoituskysymykset ovat hyvin merkittäviä, mutta teillä ei ole niihin aikaa. Aiotteko kuitenkin luoda tällaisen laajan eh, neuvottelupohjan myös keskustellaksenne rahoitus, ilmasto ja näistä muista kysymyksistä? Merci, minutes pour euh, la réponse. Kiitoksia, kaksi minuuttia vastaukseen. Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin, minähän olen toimivaltainen kauppapolitiikasta. Se on minun salkkuni. Nämä muut piirteet, jotka mainitsitte, ovat muiden komissaarien heiniä. Mutta komissiohan on myös kollegio ja sen täytyy olla vakuut ja täytyy olla vakuuttunut siitä, että kauppapolitiikkaa ei kehitetä missään tyhjiössä, mitä tulee esimerkiksi finanssitilanteessa tai kauppakysymyksistä tai siitä, mitä täytyy tehdä palveluiden vapauttamiseksi – tai siitä, mitä eh, finanssikriisin myötä on tapahtunut, on myös tämä ilmastoulottuvuus, vai Kööpenhaminan, vaikka Kööpenhaminan tulokset nyt olivatkin vähän eh, heikohkot. Täytyy pohtia, miten kauppapolitiikka voi kaikkein tähän myötävaikuttaa, ja minusta nähden paljonkin. Koska esimerkiksi kehitysmaiden rahoituksen täytyy tulla, siis se liittyy kaup- talouteen ja se taas, siihen taas liittyy myös kauppapolitiikka. Täytyy omaksua tällainen kattava lähestymistapa, kun ajatellaan Euroopan unionin kauppapolitiikkaa. Ja vaikka tietysti eri ongelmia täytyy pitää erillään toisistaan, niin täytyy olla kuitenkin holistinen, kaiken kattava lähestymistapa ja saman aikaan täytyy ymmärtää, että on muita kollegoita, jotka ovat erityisesti vastuussa tietyistä kysymyksistä Euroopan komission sisällä, mutta minä kuitenkin haluan aina lähestyä asioita myös kokonaisvaltaisesti. Kiitos. Kiitoksia ja minuutti seurantakysymykseen. Là, vous avez Niin, teillä on toimivaltaa myös niissä poikkeuksissa, jotka liittyvät Euroopan autoteollisuuteen, esimerkiksi Etelä-Korean kanssa, ja myös hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä. Minun mielestäni tämä on tärkeä asia ilmastopolitiikassa ja lisäksi myös näissä eri veroissa ja raja-arvoissa, joita määritellään. Te olette osoittaneet selkeää rohkeutta Kongon suuntaan politiikassa. Olisiko nyt komissiolla samaa rohkeutta Kolumbian suuntaan? suuntaan osoittaa. Minuutti vastaukseni Kyhti. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Olen pahoillani, mutta en kyllä pysty vastaamaan minuutissa näihin kysymyksiin, eh, kun jos Kolumbiasta täytyy puhua. Mitä tulee tähän rajakysymykseen? No, minä en puolla. Mielestäni tämä ei ole hyvä lähestymistapa. Tämä on lähestymistapa, joka kyllä törmäisi moniin käytännön ongelmiin. Näin on tapahtunut aiemminkin ja on myös sellainen suuri uhka, että suistutaan kauppa poliittiseen sotaan ja maailmanlaajuiseen kilvoitteluun. Joten meidän täytyy kyllä tehdä johtopäätöksiä kauppapolitiikasta ja siitä, mitä miten, miten on otettava huomioon muun muassa ympäristönsuojelu ja ilmastokysymykset, mutta kaikessa tässä täytyy toteuttaa lujaa, tiukkaa politiikkaa ja samalla kunnioittaa kauppasääntöjä. Siinä. Kiitoksia. Ja seuraavaksi ECRn edustaja, siis konservatiivinen reformisten edustaja Zan Zahadil.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 Niin, minä haluaisin puhua Venäjästä. Venäjä on yksi tärkeimmistä ne meidän naapureistamme ja nyt aiotaan neuvotella uusi sopimus Venäjän kanssa. Ja mitä mieltä olette siitä? Mikä on teidän eh, näkemyksenne? Onko Venäjä uusi strateginen kumppani? Tämä on uusi väline, jonka kautta voimme yrittää poistaa kauppaesteet. Eh, muut kuin tullikauppaesteet Venäjän kanssa ja pyrkiä pääsemään tällaiseen syrjimättömään kauppakäytäntöön Venäjän kanssa ja myös ratkaista nämä energiaongelmat muun muassa tämän kaasua kysymyksen. Kaksi minuuttia Energy security is of course energia, turvallisuus on luonnollisestikin hyvin tärkeä asia ja kauppapääosastolla on tässä myös tärkeä roolinsa sen vuoksi, että vapaakauppasopimuksissa me neuvottelemme muun muassa Ukrainan kanssa ja kauppapääosasto on se, joka tätä neuvottelua johtaa. Me tulemme huolehtimaan tästä vapaakauppasopimuksesta, mutta kaikissa näissä neuvotteluissa nämäkin asiat huomioidaan on tärkeää, että on todellisia sitoumuksia ja velvoitteita, joita on kunnioitettava sopimusten puitteissa. Sopimuksia, joissa myös tulee olemaan mukana näiden riitojen sovittelumenettelyitä, joka on hyvin tärkeää. Minusta näissä vapaa, ne on tärkeä osa vapaakauppasopimuksia. Minä olen henkilökohtaisesti vakuuttunut että kauppapolitiikkamme suurimpia ongelmia tulevaisuudessa. Tämä tulee olemaan suurin ongelma, koska vaikkakin asiat hoidettaisiin VTOn kautta, niin vapaakauppasopimuksissa lähdetään eteenpäin. Mehän olemme sen jälkeen, kun tullit saatiin poistettua, niin nyt sitten pyritään poistamaan muita esteitä Joten jokaisella on tässä omat asiansa. Ja minä uskon ainakin, että tulevina vuosina, kun me lähestymme tätä ongelmaa, meidän täytyy löytää ratkaisuja bilateraalisellakin tasolla, mutta myös VTOssa, vaikkakaan sillä meillä ei tällä hetkellä ole oikeita välineitä siihen. Ja aihe on hyvin tärkeä ja tätä täytyy hoitaa tarkkaan. Follow up question, one minute please. Ja. Jatkokysymys. Otázce o orusku, siis se zeptat, jestli... Niin, Venäjästä vielä. Niin, haluaisin tietää, tuetteko te sitä, että Venäjä pääsisi suoraan VTOn jäseneksi? Ja valko ja Kazakstan kiinnostavat minua kovasti myös. Pitäisikö nämä, nämä ottaa mukaan tuohon kauppasopimukseen erityisesti Valko-Venäjästä olisin kiinnostunut ja myös Kazakstanista. minuutti vastaukseen, olkaa hyvä. I support the... Minä tuen Venäjän liittymistä VTOhon, mutta tämähän liittyy toki Venäjästä. He ovat nyt toimeenpanneet Kasakstanin ja valko kanssa Tulliliiton ja presidentti Medvedev huippukokouksessa lokakuussa muistaakseni sanoi, että he pyrkivät pääsemään mahdollisimman nopeasti VTOhon. Meidän täytyy kuitenkin katsoa ensin, mitä käytännössä tapahtuu. Mitä tapahtuu tämän tulliunionin myötä, ja tämä aiheuttaa esimerkiksi, on aiheuttanut ongelmia tulleessa, koska tullit ovat nousseet. Neuvost, äh, Venäjä on toiminut äh, tällä hetkellä hieman ristiriitaisestikin äh, sen suhteen, mitä he ovat luvanneet vto liittymisen suhteen, vaikkakin nämä toimenpiteet, joihin Venäjä on ryhtynyt, on ollut, ne ovat olleet väliaikaisia. If you You'll give me more time, Mr. Chairman, in, uh, I will answer, but... Uh... In uh, future reply to come back to the, that... Niin, te voitte vielä palata myöhemmissä vastauksissa tähän kysymykseen. Nyt annan puheenvuoron Guen edustajalle. Scholz, olkaa hyvä. Um, Herr, Kommissar, Herr Kandidat für Kommissionsposten. Äh, komission jäsenehdokas. Prioriteeteissamme äh, ne, te puhuitte Dohan neuvottelukierroksesta ja VTOsta painopisteasioina mahdollisissa tulevissa toimissanne. Dohasta haluaisin kysyä vielä teidän analyysinne sille, miksi Dohan neuvottelut ovat epäonnistuneet tähän mennessä. Mitkä ovat perustelut sille? Ja vaikkakin ne ovat, neuvo, nämä ovat epäonnistuneet tähän mennessä, haluatteko te jatkaa neuvotteluita kuten ennenkin? Vai oletteko tästä mieltä, että 2010 Doha tällaisenaan on aikamoinen dinosaurus ja sitä pitäisi sopeuttaa todellisiin tämänpäiväiseen taloudelliseen tilanteeseen maailmassa, ottaen huomioon finanssi- ja talouskriisi? Thank you. Two minutes for reply. Kiitoksia. Kaksi minuuttia. Jos haluatte, voitte palata myös aiempaan kysymykseen, jos teillä aikaa riittää. What are the reasons? Uh... Niin. Syistä. Ensinnäkään en haluaisi puhua epäonnistumisista, koska me olemme yksimielisiä 90 prosentista niistä aiheista, joihin Dohassa puututaan. Ja olen luottavainen siihen, että Dohan kierros saadaan päätökseen. En tiedä, onko se tänä vuonna vai ensi vuonna mutta olen sangen luottavainen asian suhteen. Siksi mainitsin sen ensimmäisenä niin Meidän täytyy saada aikaan sopimus. Mitä sen jälkeen tulee on toinen kysymys. Tämä tarkoittaa tietenkin myös sitä, että mandaattia ei mielestäni pitäisi muuttaa, ei ainakaan neuvotteluiden mittaan, sehän vain veisi enemmän aikaa, tekisi ongelmista pahempia, ja on myös selvää, että kaikkia Dohan ongelmia ei saada ratkaistua mutta onhan senkin jälkeen aikaa. Nyt täytyy saada tämä sopimus päätökseen niin pian kuin mahdollista. Tiedän, että kysymyksiä liittyy myös siihen, tulisiko muuttaa päätöksentekomekanismeja. No ei se ole realistista. Dohan kierros saadaan päätökseen ja konsensuksen perusteella Doha-kierros saadaan päätökseen konsensuksen perusteella ja myös jatkoneuvotteluja käydään konsensuksen perusteella. Nyt ei ole mahdollista muuttaa mekanismeja USA, Kiinan ja Intian mukana ollessa. Vaikka me saisimme enemmistön, niin näillä olisi edelleen veto-oikeus, joten ei selitys ole se, että enemmistöpäätös tai vähemmistöpäätös, vaan selitys on se, että edelleenkin on merkittäviä mielipideeroja tietyistä aiheista, erityisesti maatalouteen liittyen. One minute for the follow-up question. Minuutti seurantakysymykseen. Schulz, ole hyvä. Nicht aber dennoch, dass gerade... Niin, mutta ottaen tämä aikaisemminkin kysymys mukaan, mitä on esitetty äh, esimerkiksi ilmastokysymykset, äh, elintarvikekriisi, nälän voittaminen, niin eikö se nimenomaan tee välttämättömäksi VTOn käyttämisen? Ja eikö silloin olisi myös järkevää, eh, liittyen siihen, mitä te sanoitte Dohan neuvottelusta, miettiä sitä, millä tavalla VTO voisi yleisellä tasolla eh, uudistua niin, että se voisi ottaa käsittelyyn eh, eri tavalla myös tällaiset inhimillisemmät kysymykset, kuten esimerkiksi ilmastokysymys ja elintarvikepula ynnä muu, niin että me saisimme parhaan mahdollisen mallin yhteistyölle. Ja ehkäpä te voisitte sitten sitten myös pyrkiä siihen, että saataisiin aikaan uudenlainen mekanismi niin, että saataisiin ihmisiä kaikista maista organisoimaan uudella tavalla tätä yhteistyötä. Ja että sitten saataisiin aikaan ehkäpä hieman avoimempaa työtä tällaisessa kansainvälisessä kauppayhteisössä. Minuutin vastaus, olkaa hyvä. Tärkeää on se, että Dohan kierros, joka on nimenomaan käsitetty kehityskierrokseksi, niin että se saa myös kehitystuloksen. Eli sen täytyy viitata kehitysmaihin, pohjois-etelä-ulottuvuuteen ja myös etelä-etelä-aspekti on otettava huomioon. Ja Euroopan unionina me olemme erittäin ponnekkaita sen ajatuksen tukijoita, että kierroksen tulee nimenomaan olla kehityskierros ja meidän täytyy pohtia myös sitä, miten kauppa voi myötävaikuttaa ilmastonmuutoksen torjumiseen. Jostain rahaa täytyy tulla. Meidän täytyy myös kehittää, siis rahan täytyy tietysti tulla kehittyneestä maailmasta ja julkisista varoista. Tulisiko VTOn agendaa asialistaa laajentaa ja tulisiko sen tarttua myös sellaisiin ongelmiin kuin ilman, ilmastonmuutos. No kyllä, sen kauppakomponent, siis ilmastonmuutoksen kauppakomponentista ja kehityskomponentista täytyy keskustella VTOssa, mutta on myös tärkeää, että tämäkin organisaatio keskittyy perustehtäväänsä. Ja VTOhan on järjestö, niin nyt minun täytyy pyytää teitä lopettamaan. Niin, meidän pitää siis ylläpitää VTO sellaisena kuin se on, sanoo De Gucht. Ja nyt on EFDn edustajan äh, Dartmutin vuoro. Designate. Uh, the 27 puheenjohtaja, komissio, komissariehdokas. 27 unionin jäsenellä on erilaisia ekotalouksia, ne ovat erikokoisia, ne on eri tavalla rakennettuja, niillä on erilaisia kauppapoliittisia äh, tavoitteita kuitenkin EU-jäsenten mukaan luettuna Britannian ainoa edustavuus VTOssa tapahtuu EUn kauppakomissaarin kautta. Miten EUn kauppakomissaarina tulette edistämään täysin ja tasavertaisesti joka ikisen EU-valtion 27 kauppaintressejä, erityisesti kun näköjään Teillä on myös erittäin täpötäysi poliittinen agenda, johon viittasitte jo tässä muun muassa näihin kauppakiistoihin. Yhtä saatte vastauksen. I think that the, uh, the unique feature... Euroopan unionin ainutlaatuinen piirre on nimenomaan se, että me voimme saada, pääsemme yhteisiin kantoihin, ja voimme sitten puolustaa sitä yhteistä kantaa kansainvälisellä näyttämällä. Siitähän, kysymys, siitähän tässä on kysymys, koska toki me, voimme, me, olemme hieman erilaisia, meitä on 27 maata, meillä on tietynlaiset päätöksentekosäännöt Lissabonin sopimuksessa, se koskee myös kauppaa, parlamentti on täysin mukana tässä. Ja luonnollisesti te ette, ette tule näkemään ainoastaan poliittisia eroavaisuuksia, vaan myös kansallisia eroavaisuuksia tietyissä asioissa. Ja sen vuoksi meillä onkin Euroopan unioni, jotta pääsisimme näiden eroavaisuuksien ja erimielisyyksien ylitse. Eli meillä voi olla, teillä ja minullakin voi olla eri näkemys asioista teillä on oma mielipiteenne, minulla on oma mielipiteeni, myös henkilökohtainen, mutta minä en, en edusta omaa henkilökohtaista mielipidettäni, vaan Euroopan komission mielipidettä. Ja jos asia on monimutkainen ja kauppahan ei ole mikään yksinkertainen asia, vaan se on hyvin laaja, siinä on myös paljon poliittisia yhteyksiä, minä, minusta on parempi, että on vain yksi kauppakomissaari. En usko, että olisi hyvä, että tässä olisi kaksi kolme ihmistä hoitamassa tätä työtä. Have a minute for the follow-up question. Minuutti seurantakysymykseen. very... Niin, aika häilyvä vastaus näin selkeän kysymykseen. Kysyn tämän kysymyksen erityisesti sen vuoksi, että että, siis esitin tämän brittiläisen MEPin ominaisuudessa. Sen jälkeen, kun vuonna 1973 Britannia liittyy yhteis- meillä oli erittäin suuri kauppataseen ylijäämä. No sen jälkeen, kun meistä on tullut jäsen, meillä on ollut vain vajetta yhä kasvavaa, joten eikö olisi parempi, jos meillä olisi oma edustus? Ja sitä paitsi muuten Minä haluaisin nyt puheenjohtajalta hiukan, hiukan suopeutta, jotta saisin vielä seuraavan kysymykseen aikaa. Voitteko kertoa hiukan poliittisesta agendastanne? Siitähän mainitaan kirjallisessa lausunnossanne neljässäkin kohtaa. Minuutti vastauksen. Maybe it's a good idea that... No, ehkäpä tämä ensimmäinen kysymyksenne, jonka esititte, että puhuisitte siitä myös Westminsterissä. Ei minulla ole mitään erityistä mielipidettä tästä. Kauppa on kasvanut äh, valtavasti 70- äh, 80-luvulla. No, en minä lähde nyt tähän. Minusta tämä on lähinnä sisäinen, sisäpoliittinen kysymys. Mitä tulee minun poliittiseen agendaani, niin kyllä minä olen puheenvuorossani hyvin selkeästi tuonut esiin sen, mitä minä tulen tekemään työssäni. Ja poliittinen agenda on se, että olen vakuuttunut siitä, että meidän talouspolitiikkaamme tukee ja parantaa se, että meillä on paremmin integroitu Euroopan unionin ulkopolitiikka. Meidän täytyy myös huolehtia siitä, että pysymme riippumattomina ja pidämme omat erityispiirteemme, koska emme halua vaikeuttaa neuvotteluita. En tule hyväksymään sitä, en tule hyväksymään sitä, että poliittinen lähestymistapa ylittää tämän taloudellisen ja kaupallisen lähestymistavan. Ja ulkopolitiikka ei se perustu ainoastaan pelkkään taloudellisen näkökulmaan, vaan politiikallahan on yksi osa siinä. Sen vuoksi tässä on tavallaan tällainen kaksi Eh, kahden hatun politiikka, neuvosto ja sitten meillä on tämä korkea eh, edustaja. Annoin muutaman sekunnin lisää, koska Dekyhteen ensimmäisen vastauksen käyttänyt koko aikaa. Nyt menemme eteenpäin. Seuraavaan kysymysblokkiin, eh, nimittäin valiokuntien kysymykseen, kysymyksiin niiden valiokuntien kysymyksiin, jotka ovat nekin kiinnostuneita unionin kauppapolitiikasta. Ensinnäkin DV ja AFET, kehitys- ja ulkoasianvaliokunnat. Annan puheenvuoron Eva Jolille. Hän on DEVen puheenjohtaja. Vain minuutti per kysymys. Minuutti va- kysymykseen, minuutti vastaukseen, minuutti jatkokysymykseen, minuutti jatkovastaukseen. Jolie. I should like to ask the commissioner designate. Kiitos. Haluaisin kysyä De Hyhtiltä tai pyytää häntä antamaan tarkkoja esimerkkejä siitä, millä tavalla te vahvistatte sen, että kaikki uudet kauppasopimukset ovat Lissabonin sopimuksen 208 artiklan mukaisia, jossa sanotaan, että EU täytyy huomioida kehitysyhteistyöpolitiikka ja sen toimeenpano, joka vaikuttaa kehitysmaihin. Tulisitteko te menemään tuomioistuimen asti, kun, inte, kun tulkitaan tätä artiklaa. Minuutti vastaukseen. Chairman, um... Kiitos puheenjohtaja. Minä olen tällä hetkellä kehitysyhteistyökomission jäsen vielä, enpä niin kovin kauaa enää, mutta pidän tämän mielessäni ja varmistan, että Doha-kierroksen tulos on sellainen, että se todellakin auttaa kettyviä maita, koska olen täysin vakuuttunut siitä, että mikäli kehitysmaista ei tule reilulla ja tasa-arvoisella tavalla osuutta kehittyvien maiden yhteisöstä, niin niillä ei ole mitään mahdollisuutta. Meillä on mahdollisuus esimerkiksi tukea ja kehittää Afrikkaa vain, jos myös kauppaa kehitetään ja EPAT, esimerkiksi nämä taloudelliset kumppanuussopimukset, niissä pitäisi ottaa täysin huomioon kehitysnäkökulma. Minusta näiden sopimusten nimikään ei ole hyvä. Tässä pitäisi olla kehityskumppanuussopimusta tai jotain muuta. Mutta... Follow-up question, Mrs. Jolie. One minute. No follow question. Ei jatkokysymystä. Käännyn siis ulkoasianvaliokunnan edustajan puoleen. Provera, olkaa hyvä. On my left. Grazie Presidente, signor De Gucht. Kiitokset puheenjohtaja. Hyvää päivää teille kaikille. Niin autoteollisuudesta ja pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Aikooko aikovatko Euroopan unionin toimielimet todellakin toimia tehokkaasti kilpailun vääristymisen estämiseksi eh, maailmanlaajuisesti, kun kilpailu yritysten välillä on käynyt niin kovin hankalaksi. Ja myös tahtoisin puhua eh, sen puolesta, että Euroopan kauppaa ja vientiä vähän tuettaisiin. E, ja sitten puhuisi vielä Yhdysvalloista ja Kiinasta ja väärennyksistä erityisesti ja teollis- tekijänoikeuksista ja niiden suojasta. Miten komissio aikoo näihin kysymyksiin keskittyä ja yrittää luoda tasapainoisemman suhteen juuri näihin suuntiin Kiinaan ja Yhdysvaltoihin? Kiitoksia minuutti vastauksen uh, Mrs. Provera, you rightly... Niin, edustaja Provera ihan oikein, oikeassa olette, kun sanotte, että kansalliset taloudet ovat hyvin riippuvaisia pk-yrityksistä. PK-yritykset ovat myös alttiimpia näihin ei-tariffirajoihin kuin monikansalliset, joten meidän tulisi kiinnittää erityistä huomiota tähän asiaan. Ja kuten jo mainitsin, on erittäin tärkeää, puuttua tähän kaikkiin niissä FTAissa, sopimuksissa, joita teemme kolmansien maiden kanssa. Mitä tulee kaupan puolustusinstrumentteihin, minun vakaumukseni on se, että meidän tulisi niihin palata, mutta vasta sen jälkeen, kun Doha-kierros on saatu päätökseen ja sen perusteella, mitkä ovat sitten kokemuksemme. Toiseksi, kun tarkastellaan kaupan määrää, sitä määrää, jota, joka tulee kyseeseen, se on noin pari prosenttia, jos ajatellaan Kiina tai USAta, joiden osuus on 98 prosenttia, niin ei tulisi tätäkään asiaa yliarvioida. Ja kolmanneksi, kuten jo sanoin, niin minä kyllä puollan mm, sopi, sääntöihin perustuvaa lähestymistapaa. Jos on, antidum, jos on dumppausta, meidän täytyy torjua sitä. Question one minute. Kiitos ja seurantakysymys minuutti. Commerciali bilateraali. Niin, kauppasopim- kahdenvälisistä kauppasopimuksista. Minkä, mikä on komission strategia edistääksemme neuvotteluja sellaisten tärkeiden alueiden, kuten Mercosur ja ASEAN kanssa? Minute strictly because... Minuutti vain, koska ensimmäisessä vastauksessa aika ylittyi. Komissio puoltaa alueellista lähestymistapaa, mutta meidän on myös ymmärrettävä se, että tämä aiheuttaa ongelmia, koska kaikki alueen maat eivät välttämättä ole samalla tasolla. ASEANissa on tällainen ongelma ja tästä syystä komissio on ehdottanut ja neuvosto on ehdotukseen puuttunut, tarttunut siihen, että meidän tulisi muuttaa näitä neuvotteluita niin, että aloitetaan eh, kahdenväliset neuvottelut Singaporen, Vietnamin ja Taimaan kanssa. Mutta kun ajatellaan tällaista alue, mutta tämä tehdään kuitenkin alueellisen, alueellisessa kontekstissa niin, että muut eh, seuraisivat mukana. Merkosur on hiukan hankalampi. Siellä keskusteluita järjestettiin jo vuonna 2004. Olemme valmiit aloittamaan ne uudestaan välittömästi edellyttäen, että vastapuoli on samaa mieltä. Olisi hyvä näin voida tehdä. Mutta Eh, tangon tanssinkin tarvitaan aina kaksi. Thank you. Now we enter in our third block, uh, the question. Niin, nyt menemme kolmanteen kysymysryhmään, INTA-valiokunnan kysymykset. Aloitan EPPn edustajalla Saifilla, olkaa hyvä. Saifi, yksi minuutti. President. Kiitokset puheenjohtaja, hyvä komission jäsenehdokas. Tahtoisin palata polkumyynnin estämiskeinoihin. Tämä asia on kovasti meitä viime vaalikauden aikana kiusannut ja toivon, että olette kovasti myös kiinnittyneet tähän kysymykseen ja varmasti mekin täällä tällä vaalikaudella. Minkälaisia tehokkaita polkumyyntikeinoja on syrjivän kilpailun estämiseksi? Ja tehän jo puhuitte siitä, että ei mitään tällaista syrjivää kilpailua, kilpailua hyväksytä. Ja, ja myös sitten sitä, sitä, painotitte sitä, että tarvitsemme sääntöjä, ei pelkästään sokeaa uskoa vapaaseen kauppaan. Tahtoisin saada tietää lisää tästä polkumyynnin estämisestä. Teidän aikaisempi edeltäjänne Mandelson halusi juuri tätä kehittää ja kaupan suojaa, mutta kuitenkin valitettavasti heikensi polkumyynnin estämiskeinoja. Kiitoksia. Sitten minuutti vastaukseen. Merci, madame. Ähm, Kiitoksia. Niin vastasinkin äh, tähän kysymykseen aiemmin. Olen sitä mieltä, että meidän täytyy odotella tietysti riittävän järkevään aikaan Dohan neuvotteluja, jotta saamme tietää, mihin menemme. Mutta tämä on tietysti minun yksi tehtävistä, ja olen valmis siihen ryhtymään. Tiedän, että te pelkäätte, että me menemme pikemminkin eh, sallivampaan ja höllempään suuntaan, mutta se ei ole ollenkaan minun lähestymistapani. Me tarvitsemme selkeän, tehokkaan polkumyyntipolitiikan, joka myös on luotettavaa. Ja jotta meidän kumppanimme voivat tietää, mitä on odotettavissa, jos jotain tapahtuu polkumyynnin osalla, koska tämä on tällainen suojaava toimenpide. Ja mielestäni täytyy käyttää kaikkia mahdollisia keinoja, jos tarve niin vaatii meidän täytyy miettiä tarkkaan tätä asiaa, mutta täytyy toimia rohkeasti ja olla varmaa siitä, että polkumyyntiä, äh, polkumyyntikeinoja tarvitaan tietyissä tapauksissa. Tätä ei tule aliarvioida, äh, mutta se on kuitenkin vain osa kaupastamme. One minute for the follow-up. Minuutti jatkokysymykseen. Monsieur... Niin hyvä komission jäsenehdokas. Ei tässä nyt sen enempää yksityiskohtia ole saatu, mutta varmaan niitä myöhemmin sitten tulee. Mutta aiotteko te nyt kautenne aikana pyrkiä pitämään itsenäisinä tutkinta, tutkimusviranomaisen puolen ja noudattaa tätä polkumyynnin perusperiaatteita, ettekä muuta niitä, ja oletteko myös sitoutunut ottamaan parametin yhteyttä näissä kysymyksissä? Tämä kysymys ei mikään pikkujuttu kuitenkaan ole. Merci, madame. Niin, kiitoksia. Minä olen sitä mieltä, että juuri tämä tutkimuspuoli on hyvin riippumaton, hyvin itsenäinen ja laadukas polkumyyntikysymyksissä. Sitä hoidetaan hyvin ammattimaisesti, tätä polkumyyntitutkimusta, ja minä luotan siihen sen riippumattomuuteen. Olen myös varma, että meidän täytyy polkumyynnin keinoja käyttää ja noudattaa tätä polkumyyntisäädöstä, mutta on toki mahdollista, että mm, vielä jotain täytyy tehdä uusien tilanteiden syntyessä. Mutta periaatteessa olen kuitenkin sitä mieltä, että me tarvitsemme polkumyyntipolitiikkaa, kauppapolitiikan nykyilmastossa ja nykytilanteessa ja meidän on pidettävä kiinni tästä politiikasta mahdollisesti muokattuna, mutta ei kuitenkaan eh, heikommassa muodossa, pikemminkin päinvastoin. Now it's the... Seuraavaksi annan puheenvuoron sosiaalisten demokraattien David Martinille minuutiksi. Olkaa hyvä. Very much, Carol. Kiitoksia kovasti. Tiedän, että olette rehellinen ja luja poliitikko, mutta olin hiukan pettynyt tänä aamuna, kun sanoitte, että teillä on henkilökohtaisia mielipiteitä, mutta toisaalta on myös komission näkemyksiä. No me haluamme tänään kyllä kuulla vain teidän henkilökohtaisia näkemyksiänne, en komission näkemyksiä. Haluaisin kysyä teiltä kysymyksen poliitikkojen koheron koherenttiudesta. Mehän käytämme miljoonia muun muassa AIDSin torjumiseen kehittyvissä maissa. Samanaikaisesti kuitenkin kauppapolitiikassa evätään kyseisiltä ihmisiltä pääsy siis lääkkeiden saanti. Ei eikö tulisi kauppapolitiikassa olla myös TRIPS Plus-säädöksiä ja täytyisi myös tarkastella Intian kanssa neuvotteluita, koska edelleenkin viranomaiset haluavat mennä väärään suuntaan. One minute. Minuutti vastauksen. First of all, uh, I think that in 99... Ensinnäkin uskon, että 99 prosenttisesti oma henkilökohtainen mielipiteeni on sama kuin koko komissiolla tämän yhden prosentin pidän itselläni tänään. No, minä uskon vahvasti siihen, että jokaisella ihmisellä on perusoikeus saada lääkkeitä. Tämä ei ole helppo asia, tässä tämä liittyy myös tekijänoikeuksiin, mutta minusta tämä pitäisi olla meidän politiikkaamme, ja se onkin. Eli että me pidämme kiinni tästä oikeudesta. Teemme sen meidän tullipolitiikassamme, vaikkakin siinä on ollut tiettyjä ongelmia. Mutta ongelmista huolimatta lopputulos on ollut se, että lääkkeet on toimitettu. Minä tiedän, että käydään keskustelua siitä, pitäisikö olla TRIPS plus tällaisia asioita, osioita tietyissä sopimuksissa. En minä välttämättä sitä vastustaisi, mutta minä uskon kuitenkin, että yhtäältä voisi olla tällaisia menettelyitä jostain erityissyistä ja toisaalta tämä kompensoitaisiin esimerkiksi äh, rinnakkaistuonnilla. Minuutti jatkokysymykseen. Ihan riippumatta näistä tulliongelmista, niin aiotteko te 1383 direktiiviä tarkastella. Sehän käsittelee näihin, näitä kysymyksiä. Ja vielä palatakseni tähän Intian kysymykseen. Tämähän, on eri, tällä, tämähän liittyy lääkkeisiin. Intiahan tuottaa geneerisiä lääkkeitä. Ja jos Intia nyt rajoittaa tilannetta, niin se haittaa paitsi Intiaa myös monia afrikkalaisia kehitysmaista, koska eivät pääse käsiksi halpoihin lääkkeisiin. Um, the, uh, free trade... Vapakauppasopimus Intian kanssa on vielä neuvoteltavana. Tulen hyvin eh, tarkkaan sitä seuraamaan. Siinä eh, eh, tulen huolehtimaan sen näistä generisistä lääkkeistä. Mutta tässä voi tulla jotain tiettyjä ongelmia, joka tulee johtamaan TRIPS plus poikkeukseen. En halua etukäteen tätä kieltää, mutta se ei ole lähtökohtani ajatus on se, että kehitysmailla täytyy olla oikeus näihin lääkkeisiin ja meidän tulee tehdä kaikkemme, eh, jotta tämä toteutuu myös käytännössä. Ja kyllä, minä tulen eh, tarkastelemaan uudelleen tätä säännöstä, jonka mainitsitte, mutta se kestää jonkin aikaa. Mutta on eh, tiettyjä tarkistuksia, joita on tehtävä, jotta voitaisiin välttää se, mitä on tapahtunut esimerkiksi Alankomaissa. Now I'll give the floor to... Kiitoksia. Nyt puheenvuoron saa Quisthot Roval. Olkaa hyvä, minuutti. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Kiitos sydämellisesti. Tervetuloa komission jäsenehdokas ja toivon myös, että me saamme aikaan hyvää yhteistyötä. Minä olen varmaankin ainoa äh, flaami äh, tässä flaamilaista alkuperää oleva tässä valiokunnassa. No, haluaisin palata siihen, mitä te sanoitte Venäjästä. Te itse sanoitte kirjallisissa vastauksissanne, että Venäjä on tärkeä osa meidän kauppasuhteitamme. Ja te olette varmaankin huomanneet, että eri kansallisuuksilla täällä on hieman erilaiset näkökulmat siitä, miten Venäjän kanssa tulisi toimia. Ihan oikeutetusti te sanoitte, että ei vielä olla ihan varmoja edes siitä, haluaako Venäjä itse edes tulla VTOn jäseneksi. Siitäpä sitten esitän kysymykseni. Miten te ajattelette, että voisimme tukea meidän kauppasuhteitemme lisääntymistä myös ilman Venäjän mahdollista VTO-jäsenyyttä. Millä tavalla te haluatte tehdä yhteistyötä komission kanssa? Haluatteko te lähteä tässä hyvin pragmaattisesti vai haluatteko te tähän jotain tiettyjä peruselementtejä mukaan? will acknowledge that it's, it's very difficult to give an answer to. että 60 sekunnissa on aika vaikea vastata tähän kysymykseen. Uskon kuitenkin, että Euroopan unionilla on selkeät intressit omata hyvät, niin poliittiset kuin taloudellisetkin suhteet Venäjän kanssa. Ja näin tulee tapahtumaan sopimusperusteisin velvoittein. Ja sen vuoksi se sopimus, josta tällä hetkellä neuvotellaan Venäjän kanssa, on erittäin tärkeää. On tärkeää, että sen sisältämässä kauppa, sen sisältämä kauppaosio on pitkälle kehittynyt ja siksi on hyvä, että VTO tulisi VTO niin pian kuin mahdollista, koska sekin sielläkin on mm, sopimukseen perustuvia velvoitteita, joita täytyy kunnioittaa. poliittisestikin on erittäin tärkeää olla mukana Venäjän kanssa, koska Venäjä on naapuri ja tulee pysymään sellaisena. Joten meillä on oma kyllä etumme näin toimia. Toisaalta voin vain todeta, että tällä hetkellä on ongelmia. Esimerkiksi kauppa, kaupan alalla, koska venäläiset ovat yksipuolisesti nostaneet tariffeja. He voivat tällä tavalla tehdä, vaikka täytyy todeta, että ovat niin luvanneet olla niin tekemättä ö, sopimuksessamme. Monia näitä asioita voitaisiin käsitellä paremmin, jos sopimusvelvoitteet olisivat selkeät niin Venäjälle kuin EUlle. Jatkokysymys vain 50 sekuntia, koska aivan liian pitkään jo puhuitte ensimmäisessä kysymyksessä. Äh, niin, että monet asiat liittyvät Venäjään, mutta eivät ainoastaan. On tärkeää, että energiahuollossa – meillä olisi varmoja toimituksia. Tässä täytyy tehdä yhteistyötä monien muiden komissiojäsenten kanssa, eikä ainoastaan yhteistyössä Venäjän kanssa, vaan myös Ukrainan, Iranin, Irakin ja niin edelleen kanssa. Miten te näette konkreettisesti, että tätä yhteistyötä tehtäisiin ja millä tavalla te yritätte huolehtia siitä, että kauppakomission jäsenen rooli Eh, ei jää jalkoihin tässä monimutkaisessa asiassa. Ja sitten vielä toinen kysymys ihan lyhykäisesti. Eh, kollega Saifik kysyi, haluatteko te ottaa parlamentin mukaan eh, polkumyyntineuvotteluihin, kyllä vai ei? Kyllä vai ei? Thank you. Kiitoksia. 50 sekuntia. Niin, näistä polkumyyntin neuvotteluista Neitä pitää komission johtaa, mutta olen toki valmis neuvottelemaan näistä asioista teidän kanssanne ja odottamaan myös teidän ehdotuksianne, mutta neuvottelut toki kuuluvat komission toimivaltaan. Ja sitten toiseksi energia energiavarmuudesta ja energiajakelusta. Minä, minä en sen enempää pelkää, että energia, että kauppariippuvuus heikentyisi tästä kysymyksestä. Kauppapolitiikan riippumattomuus heikentyisi tästä kysymyksestä minun mielestäni näitä ulkopolitiikan kysymyksiä tuetaan hyvin paljon poliittisemmin perustein, e- mutta kauppapolitiikassa minulla ei ole mitään ongelmia tehdä yhteistyötä tuon ulkopolitiikan yksikön kanssa mutta emme kuitenkaan kuulu sen politiikkaan täysin, mutta minä en usko, että mitään suuria varoja näiden politiikkojen toisinsa sotkemisesta on. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa Susta sosialisteista ja demokrateista. Eh, signor komissario designato. Hyvä komission jäsenehdokas. Rahoitus- ja talouskriisi, joka vielä ei ole päätynyt, vaatii meiltä tiettyjä lainsäädännöllisiä keinoja talouden parantamiseksi ja elvyttämiseksi ja etenkin eh, raskaan teollisuuden ylös nostamiseksi. Mitä te olette mieltä alkuperämerkinnöistä erityisesti sellaisista, sellaisien tuotteiden yhteydessä, jotka tulevat unionin ulkopuolelta ja parlamentti on jo tästä antanut oman näkemyksensä suurella määräenemmistöllä. Ja sitten myös näistä väärennetyistä tuotteista ja piraattituotteista sekä Euroopassa että unionissa, mitä olette aikoneet tehdä niitä estämiseksi. Ja sitten Etelä-Korean sopimuksesta mitä tuo sopimus vaikuttaa maailman talouteen. Tämä, tie, tämä vaikuttaa myös tuottajiin Italiassa. Ja vastaus. You know that is a... Niin, tehän tiedätte, että mielipideeroja vallitsee Made in-ehdotuksen suhteen. Parlamentti puoltaa, neuvosto ei. Joten yritämme saada aikaan sellaisen ehdotuksen, joka mahdollistaisi asian edeltäjäni niin, Ashton, on tehnyt jo lokakuussa ehdotuksia ja toivon, että ne tulevat helpottamaan päätöksentekoprosessia. Väärentäminen, salakuljetus. Tiedän, että Made in-direktiivin tukijat Siis siitähän pitää päättää yhteispäätösmenettelyssä Lissabonin mukaisesti. Sen puoltajat ovat väittäneet ja sanoneet, että se auttaisi väärentämisongelman torjuntaa, mutta vielä tärkeämpää on se, että saadaan hyvä sopimus väärennösten torjunnan osalta ja teen parhaan, jotta saamme aikaan myönteisen tuloksen niin pian kuin mahdollista myös on sisällä tästä aiheesta. Question jatkokysymys. Un eh, approfondimento sulla questione. Niin, vielä Koreasta pikemminkin voisin ta- sano, saada tarkempaa tietoa tästä Korean kanssa tehdystä vapaakauppasopimuksesta. Eh, en usko, että tämä on ongelma Korean kanssa. Tietysti on aloja, joita täytyy vielä, josta täytyy vielä keskustella, muun muassa ajoneuvosektori, mutta mitä tekstiileihin esimerkiksi tulee, niin tämä on kyllä hyvin, hyvin rajallinen osa koko siitä kauppavirrasta, jota EUn ja Korean välillä on, ja siihen kyllä mielestäni on riittävästi puututtu vapaakauppasopimuksessa, sen perussäädöksissä ja myös niissä turvamenettelyissä, joihin voidaan turvautua neljän vuoden sisällä. Kyllä minusta tämä asia on riittävän hyvin ö, ähm, hoidettu. On asioita, joista täytyy vielä keskustella ja olen avoin niin tekemään mitä miten. Mutta en pidä tätä erityisen ongelmana tätä valmistussektoria. From the EPPstä e Winkler, olkaa hyvä, minuutti. Thank you, thank you Mr. President. Uh, Kiitos eh, puheenjohtaja, komission jäsenehdokas. Eh, siteeraisin, mitä itse sanoitte. Te sanoitte, että kauppa on kasvun moottori. Minä olen Romanian entinen eh, kauppaministeri ja kuuntelin tätä suurella mielenkiinnolla ja tyytyväisyydellä. Mistä tämä on hyvin rakentava lähestymistapa, mutta haluaisin kuulla teidän kommenttinne päätettiin Keski-Euroopan vapakauppasopimuksesta SEFTA 2006 arvokkaana välineenä vahvistaa Euroopan unionin äh, jäsenyysmahdollisuuksia Länsi-Euroopan maille. SEFTA 2006 on tällainen valmisteleva harjoitus Länsi-Balkanin maille – jossa sovelletaan eh, EUn kauppapolitiikkaa. Minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tämä on paljon enemmänkin. Oletteko samaa mieltä? The CEFTA is, is, is part of the eh, pre-accession eh, approach. Tämähän on osa liittymistä edeltävää lähestymistapaa. Ja tulisi ymmärtää se, että uusien jäsenvaltioiden ei ole helppo noin vain sulattaa kerralla, nielaista kerralla koko aki kommuniteeria, koska mehän olemme erittäin integroitunut ja kehittynyt talousalue, joten tämä on hyvä valmisteleva lähestymistapa vapaakaupan pohjalta siihen perustuen. Eli tällä tavalla hankkiudutaan eroon tullitariffeista. Se on erittäin tärkeä väline Länsi-Balkanin maille integroitua Euroopan unionin. Sehän on poliittinen tavoite. EUn poliittinen tavoitehan on se, että Länsi-Balkanin maat integroitaisiin mitä pikimmiten, mutta myös mahdollisimman optimaalisella tavalla Euroopan unioniin. Se on tärkeää poliittisesti, mutta myös taloudellisesti. Ja kaikkein tärkeintä, se on vanhoille EUn eh, e jäsenille, koska me haluamme luoda maailman suurimmat markkinat. Uh, if uh, we can stay commissioner designate in the same geographical area. Jos pysymme samalla maantieteellisellä alalla, niin tiedonannossanne parlamentille siitä löysin teidän maininnan siitä, että tämä olisi viety päätökseen kaksipuolisin sopimuksin ja Ukraina ja myös muut Itä-Euroopan maat olisivat tässä mukana, mutta Moldovan tasa-arvo pitäisi myös mainita, koska se on myös SEFTA 2006 jäsen. Tuletteko te olemaan aktiivinen käytässänne taloudellista yhteistyötä ja kauppaa välineinä lähestyä myös näitä maita? Um, I'm not going to commit my... En aio nyt puhua EUn ja Moldovan perspektiiveistä. Siitä täytyy kyllä keskustella myöhemmin, mutta mielestäni on tärkeää, että ensin tästä maasta tulee EEAn, Euroetan jäsen. Tehän tiedätte, että Moldovalla on poliittisia ongelmia, jotka täytyy ratkaista, joten tällainen vähän vähältä etenevä lähestymistapa on hyvä ja naapuruuspolitiikassa meillä sellainen on. Se on myös maaspesifinen. Se käsittelee kaikkia maita niiden omien ansioiden perusteella ja Moldova, Moldova niin ikään. Ja SEFTA on erittäin hyvä väline tältä kantilta. Me edistämme asiaa, me puolemme sitä, että Moldova integroidaan, mutta ei tämä ole ainoastaan taloudellinen ongelma, vaikka sellainenkin se on. Ja ymmärrän kyllä, että Romaniassa teitä tämä askarruttaa, mutta tähän liittyy myös poliittisia asioita. Enough. Kiitos. Ja nyt on Alden Niccolo Rinaldin vuoro esittää kysymys. Grazie Presidente. Signor Commissario designato... Kiitokset puheenjohtaja. Hyvä komission jäsenehdokas. Niin, teille on nyt esitetty jo huimmat määrät tarkkoja kysymyksiä. Minä haluaisin viitata teidän eh, vastaukseen Arifinille antamanne vastaukseen eh, tässä aluksi kasvusta ja työllisyydestä eh, sosiaalisten oikeuksien noudattamisessa. Tätä kasvua ei aina, pidä hakea aina jostain muualta. Minä olen uusi jäsen tässä valiokunnassa. Me olemme yrittäneet eh, jo saada tietoa komissiota esimerkiksi sopimuksesta Korean kanssa ja monista muista kansainvälisistä sopimuksista, mutta usein emme ole niitä saaneet, vaikka ne merkitsevät huomattavia työpaikkojen menetyksiä. Neuvottelut Kiinan kanssa myöskään eivät ole tuoneet meille tietoja riittävästi. Kun keskustelemme näistä vapakauppasopimuksista kolmansien valtioiden kanssa, niin eh, tietysti se on hyvä asia, mutta se vaikuttaa teollisuustilanteeseen ja myös yhteiskunnallisiin ehtoihin täällä Euroopassa. Eli miten te ikään kuin arvioitte nyt näitä kauppasopimuksia? Pitäisikö näitä kauppaa, tätä kauppaa, kauppaa käytiä lisätä vai luoda jonkinlaista erilaisia arviointikriteerejä näihinkin talouden suuntiin. It's true that uh, our trade... On äh, totta, että kauppavajeet ovat kasvaneet, mutta emme olleet, äh, ole aineita näette ihan saman äh, kuvion Kiinan ja USA kesken. Ja jos puhutaan Aasiasta kokonaisuudessaan, niin kauppavaje ei ole noussut tässä on tapahtunut tiettyjä siirtymiä Aasian sisällä itsessään. Ja onko tavoitteena eh, nimenomaan kaupan nousu? No ei, jos me katselemme nyt talouskriisiä johtuen finanssien eh, epätasapainoista, niin näkee, että heti mitä tulee kauppaan, niin kun kauppa lähtee pysähtymään, niin silloin koko talous pysähtyy, joten emme me voi tarkastella maailman taloutta ilman kauppanäkökulmaa. Meidän tulee asettaa säännöt sille, ja siitähän minun työssäni on kysymys. Ei ainoastaan kaupan edistämisestä. Kaupan edistäminen on hyvin pitkälti jäsenvaltioiden tehtävää. Ja tietyissä jäsenvaltiossa alueiden tehtävä. Minun tehtäväni on tämä laillinen, oikeudellinen ja poliittinen puitteisto, joka mahdollistaa näiden tavoit, nämä tavoitteet, jotka ovat kasvu, sosiaalisten oikeusten suojelu ja eurooppalaisten arvojen vieminen maailman näyttämälle. Eh, lei... Eh, niin, hyvä komission jäsenehdokas, kun matkustatte ulkomaille, niin kun esimerkiksi menette latinalaiseen Amerikkaan tai sitten Aasiaan, niin toivoisin, että kävisitte jossakin supermarketissa siellä katsomassa, mitä siellä myydään ja miettimään esimerkiksi näitä väärännöskysymyksiä tässä yhteydessä. Sieltä löytyy nimittäin huomattava määrä tuotteita, joita myydään ikään kuin ne olisi valmistettu jossain tietyssä eurooppalaisessa valtiossa, vaikka se onkin ihan vain peitetoimintaa ja ihan vain tuossa naapurissa tehty. Sitten tuo artikla 23 vapaakauppa tuosta TRIPS-sopimuksesta erityisesti nyt alkoholijuomien yhteydessä ja erityisesti eurooppalaisperäisten alkoholijuomien sopimusten ja merkkien väärentämisestä. Minkälaisia takeita teillä on tällaisten alkuperämerkintöjen suojaamisesta? Yes, I have already been... Olen matkustellut jonkun verran. Minä olin viisi vuotta ulkoasioiden ministeri Belgiassa, joten olen nyt äh, nähnyt jonkun verran maailmaa. Onhan aina mielenkiintoista, kun vierailee jossain maassa. Tämä sanottua, niin en ole varma siitä, että artikla 23 voitaisiin laajentaa tripsiin ja äh, tuotteiden valmistamiseen Minusta tuntuu, että se on tehtävä toisella tavalla. Minä kannatan tätä Made in-ehdotusta eh, sellaisena kuin se on ehdotettu, mutta minun täytyy saada aikaan sopimus parlamentin ja neuvoston kesken tästä. Ja Cathy Ashtonin tekemät ehdotukset lokakuussa saattavat eh, auttaa. Toki se eh, rajaa tätä aluetta, mutta se olisi mielestäni kuitenkin hyvä lähestymistapa ja minä tulen tukemaan tätä. Toisaalta TRIPS, en minä usko, että että voidaan helposti vertailla esimerkiksi juomia kenkiin kanssa. Now I give the floor to Mr. St- Nyt antaisin Statsnille EPPstä puheenvuoron minuutti. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komissaari, ehdokas. Olen täällä. Teidän edeltäjänne Catherine Ashton allekirjoitti Etelä-Korean kanssa vapaakauppasopimuksen. Ja nyt odotetaan, että jäsenvaltiot ratifioivat ja tämä parlamentti ratifioisi sopimuksen. Erityinen kysymys. Oletteko tietoisia niistä myönnytyksistä, joita Etelä-Korealle on annettu? Ja tulevat pakko alkuperää säännöt asettamaan nyt EUn firmat alakynteen. Miten aiotte korjata tämän tilanteen? Miten aiotte säilyttää tasaisen pelikentän myös EUn markkinoilla? Kiitos. I know that the duty... Minä äh, tiedän, että tämä on hyvin hankala kysymys. Äh, minä olen yrittänyt saada tästä nyt hieman selkeämmän kuvan ja mitä tämä merkitsee ja mitkä seuraamukset tulevat olemaan. Ja aika yksinkertainen laskutoimitus johtaa minut siihen tulokseen, että auto, joka maksaa 10 000 euroa, niin ero olisi 100 euroa. Eli tästä me puhumme. Joten olkaamme tässä nyt rauhallisia ja keskustelkaamme tästä perusteellisesti. Ja tässä Tämä on ihan kansainvälinen asia, jota on käytetty muuallakin, jota käyttää nyt Etelä-Korean kanssa, mutta jos tässä on ongelmia, niin me voimme reagoida. Tässä on erityismekanismi, jossa tämä palautus voidaan äh, rajoittaa 5 prosenttia, nyt se on noin 8 prosenttia. Me voimme myös reagoida turva- tai menettelyiden kautta, koska äh, näiden äh, veron palautta ja näiden arvonlisäveron ja verojen palautuksen takaisin vedon kohdalla meidän täytyy katsoa, mikä se meritti on. Nyt. Mr. Commissioner Designate, I, I still feel that playing field... Niin edelleenkin olen sitä mieltä, että ö, tasainen pelikenttä on kaukana. Kuitenkin te itse sanoitte, että tämä hyvä että tämä on hyvä sopimus. No minun mielestäni hyvä kyllä tässä tapauksessa tarkoittaa vain keskivertoa. Tässä on vielä paljon asianosaisia jot tai epätyydyttäviä elementtejä. Ja jos te näette asian samalla tavalla kuin minä, niin ehkäpä saattaa tulla sellainen trendi, että eurooppalaista tuo, eurooppalainen tuotanto korvautuu tuonilla ja sillä tulee olemaan kielteinen vaikutus töihin ja kasvuun. Minuutti vain vastaukseen tiukasti. Dear member of parliament for me. No, minulle hyvä on hyvä, koska äh, keskinkertaista ei ole olemassa. Minusta tämä on hyvä sopimus, minä tulen puolustamaan sitä Euroopan parlamentin edessä. Olen valmis keskustelemaan teidän kanssanne sen näiden toim- turvatakeiden toimeenpanosta ja kerron teille kaiken sen tiedon, mitä meillä on. Tämä on sopimus, joka on hyväksi Euroopan unionille ja olen vakuuttunut siitä, että myös valmistuspuolelle, sektorille, se ei ole mikään ongelma, koska meillä on näitä turva- tai lausekkeita aina silloin, jos tulee mahdollisia epätasapainoja. Ja jos katsotaan esimerkiksi Koreaa, niin ei se nyt ole suurin ongelma Aasiassa. On suurempiakin ongelmia. Korea ei ole se suurin. Sen vuoksi, että elintaso on siellä paljon korkeampi kaikilla tasoilla. Ja he huomioivat esimerkiksi ilon sopimukset ja työntekijöiden oikeudet, joten tämä ei todellakaan ole ensimmäinen tai suurin ongelma Aasiassa. Nyt puheenvuoro sanoo Munis. Ähm, Yksi minuutti. Kiitoksia puheenjohtaja. Komissio on kovasti kärsinyt monissa neuvotteluissa latinalaisen Amerikan kanssa, erityisesti Andien yhteisön kanssa. On suorastaan ikävää, että Andien yhteisön kanssa ei ole päästy sopimukseen Brysselin kanssa, ja näin on sitten jotkut valtiot ryhtyneet kahdenvälisiin no-, sopimuksiin, erityisesti Kolumbian ja Perun kanssa. Kolumbiasta varmasti haluatte puhua myös myöhemmin, mutta on ollut kovasti keskustelua erityisesti ihmisoikeuksien ja ammattiliittojen oikeuksien noudattamisesta juuri tuossa valtiossa ja niiden, erityisesti niiden loukkaamisesta. Komission ei tulisi nyt ryhtyä minkäänlaisiin sopimusneuvotteluihin eikä allekirjoittamaan mitään sopimuksia Kolumbian kanssa vaikka ennen kuin tilanne siellä paranee ei siis sitoa mitään muodollisia sopimusneuvotteluja tuon valtion kanssa, vaikka meidän täytyisi painostaa tuota valtiota huomattavasti enemmän ihmisoikeuksien takia. Mitä mieltä olette tästä? Next week, uh, a mission, technical... Ensi viikolla Euroopan komissio tekee teknisen matkan uh, Limaan. Tuolloin uh, käydään lisäkeskusteluita. Ounastelen, että mitään lopullista päätöstä ei vielä tehdä neuvotteluiden lopettamiseksi, koska edelleenkin on asioita, joita täytyy ratkoa. Mutta Tämä on siis teknisen tason, ei poliittisen tason keskustelua. Ja joka tapauksessa voimme parafoida tällaisen sopimuksen Liman kanssa, Kolumbian kanssa vasta, siis Liman kanssa vasta sen jälkeen, kun olemme käyneet keskusteluita. Eli tämä, että tekniset keskustelut saadaan päätökseen, ei tarkoita sitä, että että sopimus parafoidaan. Vasta poliittisten keskusteluiden jälkeen näin tehdään. Kiitoksia. Niin, lisäkysymykseni liittyy maailmankauppaneuvoston neuvotteluihin maantieteellisistä merkinnöistä. Miten voidaan sitten suojata tiettyjen alueiden tuotteita, erityisesti alkoholijuomia? Miten voitte saavuttaa selvän, tehokkaan maantieteellisen sopimus pohjan Dohan neuvotteluissa? The discussion within uh, WTO. VTOn keskustelut edelleenkin jatkuvat näistä maantieteellisistä ö, viittauksista tai indikaattoreista. Se on erittäin tärkeää Euroopan unionille, nämä maantieteelliset merkinnät, ja myös parlamentille. Tästähän keskustellaan myötänsä. Ja Odotamme kyllä kunnianhimoista sopimusta myös VTOssa maan tieteellisistä merkinnöistä. Myös kahdenvälisiä keskusteluita käymme ja alueellisia keskusteluita, mutta myös VTOssa tähtäämme kunnianhimoiseen sopimukseen. Now it's the turn of the green. Nyt on vihreiden Lukasin, Caroline Lukasin vuoro. Very much. I wanted to raise a question about... Kiitoksia. Esittäisin kysymyksen yritysten vaikutuksesta EUn kauppapolitiikkaan ja palaan tähän riippumattomuuskysymykseen. Kirjallisessa vastauksessanne korostatte kovasti riippumattomuuden tarvetta. Liitätte siihen valmiuteen kuunnella ja kysyä asianosaisten ja asiantuntijoiden mielipiteitä. Ja haluatte myös näiltä mm, avustusta kyllähän nämä ovat hyviä sanoja ja tulemme kyllä valvomaan, miten ne muutetaan teoiksi, erityisesti kun puhutaan Lissabonin strategian seuraajan, josta Barroso on juuri ilmoittanut, että hän aikoo sille esittää siis jatkoehdotuksen piakkoin, ja te olette olennainen osa sitä. Mutta te, teidän edustaj, edeltäjännekin ovat, kiitos kansalaisjärjestöjen voineet korostaa riippumattomuutta. Nyt meillä on kuitenkin tulossa globaali e- eurooppalainen strategia ja Business Eurooppa on muun muassa DG-kaupan kanssa käynyt keskusteltu, kun taas ammattiyhdistyksillä ja kansalaisjärjestöillä ei ole ollut kovinkaan paljon sanaansa sanottavanaan. Eli miten aiotte ottaa huomioon sen, että kaikki saavat sanansa kuuluviin? I think this is a matter of, uh, of tässä nyt on äh, kysymys minun mielestäni äh, siitä, että kuka, täysin avoimuus siitä, kuka tapaa kenetkäkin missäkin, ja että on lobbareiden rekisteri. On siihen tosiaan että meillä on paljon lobbareita. Lobbarit äh, ovat olleet muuttuneet tärkeäksi. Olen tavannut Business Europein puheenjohtajan kerran ja todennäköisesti tapaan heidät jatkossakin. Olen valmis keskustelemaan kansalaisyhteiskunnan kanssa, samoin kuin tämä komission jäsen Lamin aloite kansalaisyhteiskunnan roolista kymmenisen vuotta sitten. Minusta on tärkeää olla tietoinen siitä, mistä neuvotteluissa on kysymys. Ja tämä on mahdollista ainoastaan tapaamalla kaikki osapuolet ja tulen tekemään sen eh, tasa-arvoiselta pohjalta. Well, I'm glad you say about an equal basis. Niin, mukava kuulla, että sanoitte tasapuoliselta pohjalta, koska eihän tässä ollut yleisesti loppareitten pääsystä keskusteluihin, vaan tässä oli kyse siitä, että nimenomaan asianosastavat eivät päässeet mukaan te olette aiemmin luoneet epävirallisen belgialaisen bisnesfoorumin, jossa asianosaisilla oli tarkoitus saada sanansa teidän politiikassa, no, mutta ette samanlaista foorumia kehittänyt ammattiliitoille ja muille asianosaisille, joten voisitteko te tasapuolisemmin kuulla kaikkia asianosaisia jatkossa? Um, I already mentioned earlier in the debate. Mainitsin jo aikaisemmin täällä, että jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin roolit ja komission roolit kaupassa ovat hyvin erilaisia. Jäsenvaltiot äh, hoitavat kaupan edistämistä ja minä perustin tämän bisnesneuvoston äh, niin, että voisimme keskustella yritysten kanssa, miten voidaan paremmin äh, edistää kauppaa ja näiden yritysten asemaa kolmansissa maissa ja toivon, että tätä jatketaan edelleen. Ulkoasioiden ministerinä minä konsultoin myös kansalaisyhteiskuntaa kaksi kertaa vuodessa aiheista, jotka liittyivät Belgian ulkopolitiikkaan. Ja oveni oli aina auki, jos he halusivat tavata minut. Heillä on aina ollut se mahdollisuus. Ja se tulee olemaan politiikkani myös tässä uudessa tehtävässä. Thank you. Now we've come to the end of the first round of... Uh, no niin, näin pääsimme ensimmäisen kysymyskierroksen loppuun. Äh, voimme mennä toiseen kierrokseen. Ähm, annan puheenvuoron Deven valiokunnalle. Michel Striflerille. Olkaa hyvä. Oui, merci Kiitoksia. Niin. Nyt kun on saatu VTOssa ratkaisu aikaan Euroopan unionin Yhdysvaltain banaanikiistasta. Minkälaisiin toimiin aiotte ryhtyä, jotta AKT-valtiot jatkavat banaanin tuotantoaan kilpailukykyisellä tavalla maailman, maailmanlaajuisella tasolla ilman polkumyyntiä ja ilman sosiaalista dumpingia? Merci. Euh. Kiitokset. Niin, Ensiksi olen hyvin onnellinen siitä, että sopimus on saatu bananeista aikaiseksi, koska se kuitenkin oli tarpeellinen, jos Dohaan kierros haluttiin, halutaan päästä saattaa päätöksen. Ja tämä sopimus on hyvin merkittävä, koska VTOssa, maailmankauppajärjestössä, oli vähennettävä noin 80 prosentilla näitä tariffeja, mutta tässä nyt Dohan kierroksella on saatu 25 prosentin luku tähän loppuun, eli tämä on ikään kuin varhaista satoa Dohan kierroksesta jo niitettynä. Ja sitten 200 miljoonaa euroa nyt voidaan antaa paikallisille tuottajille AKT-valtioissa, banaanivaltioissa, banaanituottajavaltioissa ja myös Euroopan valtioissa, koska onhan meillä niitä, jotka tuottavat banaaneja tuolla meren takaisissa alueissa. Ja tässä on tämä vihreä laatikko, Green Box, maailmankauppajärjestössä käytössä, joka tukee suoraan näitä banaanin tuottajia. Eli eiköhän tässä nyt ole huole, pidetty huolta myös AKTstä. Jatkokysymys. Now the representative of AFED, the Foreign Affairs Committee, Eh, Mr. Mircea. Seuraavaksi Mircea Pasku saa puheenvuoron. Thank you very much. Um... Kiitos. Kun luotiin eh, tämä eh, korkean edustajan paikka, niin sillä Lissabonin sopimuksessa haluttiin tuoda esiin se, että EU on koherentimpi ulkosuhteissansa ja kauppa on tärkeä osa tätä. Joten hyvin selkeästi teillä tulee olemaan, kuten te mainitsittekin, paljon yhteistyötä korkean edustajan kanssa, joka nyt sattuu vielä olemaan teidän edeltäjänne. Mutta onko teillä mitään mielipidettä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksista suhteessa vapaakauppasopimuksiin? Millä tavalla tätä välinettä tulette hoitamaan? Tässä on tietynlainen reitti. The difference is that uh, when it is about uh, a free trade agreement. Niin, kun on kyse vapaakauppasopimuksesta, josta DG-kauppakomissaari on johtoasemassa, ja kun on kyse kauppasopimuksesta, niin on myös sellaisia kauppasopimuksia, joissa korkea edustaja on johtoasemassa. Ja Kysymys siitä, lähdetäänkö vapaakauppasopimukseen vaikka äh, erilaisiin kumppanussopimuksiin. Meillähän on erilaisia lyhenteitä äh, erilaisille kauppasopimuksille äh, tai kumppanussopimuksille, niin tämä päätös tehdään poliittisella tasolla. Tämä on poliittinen päätös, jonka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Joten meidän täytyy ö, tämä ottaa huomioon Mehän, meillähän on myös neuvotteluita kumppanuussopimuksesta Venäjän kanssa meneillään, mitä kauppaan tulee. Varmistamme hyvinkin kiinnostuneina ja huolissammekin sen, että me olemme paitsi mukana neuvotteluissa, me olemme myös niiden kirvoittajina. Mutta eihän kyse ole ainoastaan kaupasta, vaan monista muistakin aiheista. Tämä täytyy tehdä Venäjälle selväksi. Tämä oli hyvä kysymys, kiitoksia. That's exactly why I do not have a further question. No juuri siksi minulla ei ole jatkokysymystä. Thank you very much. Now we... Kiitoksia. Nyt seuraavaan valiokuntien jäsenten kysymyskierrokseen aloitamme Zaradililta. ECR-ryhmästä. Kiitos äh, puheenjohtaja. Hieman teknisempää. Täällä on puhuttu paljon Lissabonin sopimuksesta. Kaikki meistä eivät ole tästä niin kovinkaan iloisia, mutta se nyt on astunut voimaan – ja silloin me saamme myös tämän ulkoisten toimien yksikön. Ja minun mielestäni tämä vain monimutkaistaa asioita ennemminkin kuin yksinkertaistaa. Joten kysymykseni teille de Hyht on, millä tavalla te tulette koordinoimaan kauppapääosaston työtä ulkoisen ulkosuhteiden yksikön kanssa esimerkiksi paikallismarkkinoiden edustajat istuisivat äh, sitten nähtävästi äh, samassa äh, toimistossa näiden muiden edustajien kanssa ja niin edelleen. Trade is not... Kauppahan ei ole diplomaattiosaston, diplomatiaosaston heiniä, koska meillä on siihen yksinomaisia toimivaltoja. Mutta Toisaalta on erittäin tärkeää ylläpitää hyvää yhteistyötä ulkoisen diplomaattiosaston kanssa. Sehän tulee olemaan läsnä niin Brysselissä kuin kolmansissa maissakin, ja erityisesti kolmansissa maissa, tietyissä maissa. Meillä on kauppavaltuuskuntia, jotka tekevät yhteistyötä diplomatiapalveluosaston kanssa, ne ovat vastuussa suoraan DG-kaupalle. Minä olen sitä mieltä, että hierarkisesti niiden ei tulisi olla tämän ulkoisen osaston alaisuudessa, mutta tehdä yhteistyötä. Eikä minua tämä mitenkään huoleta. Minulla on kokemuksia diplomaateista ulkomailla, eri lähetystöistä – joita meillä vielä on kolmasissa maissa jonkin aikaa, ja siellä paikan päällä he tekevät erittäin hyvää yhteistyötä. Ja sama tulee tapahtumaan myös kaupan ja ulkoisen diplomatiaosaston välillä ja myös kahdenvälisten, samalla tavalla kuin kahdenvälisten suurlähetystöjenkin. Ja jatkokysymys. It will be about uh, deregulation. Uh, Tämä on sitten säätelyn purusta. Barroso on sanonut hyvin paljon paremmasta hallinnasta. Aiotteko te jotenkin aktiivisesti auttaa Barrosoa hänen suunnitelmissaan, esimerkiksi siinä, että identifioidaan ne osat yhteisön lainsäädäntöä sisämarkkinasäännöstössä, jotka eivät ole niinkään kauppaystävällisiä, jotka voitaisiin joko poistaa tai niitä voitaisiin muuttaa? question because it should be Hyväksyn poikkeuksellisesti tähän jatkokysymykseen, koska se liittyy ensimmäiseen. Voitte vastata, De Kyht. Um, I don't mind replying, but... Um... Voin vastatakin. Mutta eihän minun tehtäväni ole ainoastaan auttaa Barosoa, hän on minun pomoni, ja toki minun täytyy myös toteuttaa omaa mm, tehtävä lupaustani. EU-lainsäädäntöä voidaan tarkastella eri kanteilta. Kauppa. Ihmiset voivat väittää, että, on tiet, että sopimuksessa on jotain kauppa, kaupan vastaisia osioita ja niitä täytyy sitten tietysti muuttaa. Mutta on myös muita ihmisiä kuin kauppaihmisiä, on rakennerahastoihmisiä, kehitysihmisiä ja muita. Joten niin no, Euroopan lainsäädäntö on kaiken tämän kompromissia. Ja olen valmis kyllä vastaamaan erityisiin kysymyksiin, erityisiin toimiin, mutta tällä hetkellä en nyt sanoisi, että kaiken kaikkiaan on lainsäädännössä me on mitään kauppavihamielistä lähestymistapaa. It's the turn of... Um, nyt on Higginsin vuoro kuesta. Parliament questionnaire, you are quite bullish. Te, oli, te sanoitte vastauksessa, että haluatte mennä nopeammin ja syvemmälle, että avataan markkinat vapaakauppasopimuksille. Mutta eikö nyt kuitenkin ole todellisuutta? totta, että nämä sopimukset antavat EU-monikansallisten yritysten syödä niiden markkinat, tuhota pieniä yrityksiä ja tuhota miljoonia työpaikkoja esimerkiksi kuten tässä uudessa EU-välimerisopimuksessa. Joten miten te haluatte vielä enemmän ja nopeammin vapaa liberalisointia, koska tässähän on kysymys vain eurooppalaisen suurien yritysten tukemisesta. Ja oletteko te sitä mieltä, että se mikä on hyväksi EUn suurille yrityksille, että siinä, niissä saattaa olla sitten ristiriita esimerkiksi ihmisoikeuksien kanssa? I guess it, it could be that we have a somewhat different approach. Uh, niin, meillähän on erilaiset lähestymistavat tähän asiaan, mutta sanoisin pari seikkaa. Ensinnäkään en usko, että maa voi kehittyä kehittämättä talouttaan, eikä se voi kehittää talouttaan kehittämättä kauppaansa. Jos ei ole kauppaa, esimerkiksi maatalouden alalla, Silloin on vain maataloutta, jolla elätetään itse itsensä. Vain kaupan kautta saadaan myös kaupallista maataloustuotantoa, joten markkinoita täytyy vapauttaa. Ja toiseksi, ja sanoin tämän myös kirjallisessa lausunnossani hyvin selvästi, meidän kauppapolitiikkamme tavoite on myös levittää valvoja, arvojamme ihmisoikeuksien suhteen, työntekijöiden suhteen, ilmastonmuutoksen suhteen ja tulevat olemaan erittäin olennainen osa minun kauppapolitiikka-näkemystäni. Palaakas. Jatkokysymys. Uh, trade can be on the basis of human solidarity mutta kauppa voi olla tapahtua äh, ihmisten solidaarisuuden pohjalta tai sitten tällaiselta äh, saaliseläinpohjalta, joka minun mielestäni on EU-lähtökohta. Te sanotte, että poliittisissa keskusteluissa voisitteko te esimerkiksi allekirjoittaa kauppasopimuksen, jossa olisi mukana esimerkiksi Kolumbia? Vaikkakin ihmiset Kolumbiassa, kansalaisjärjestöjen ihmiset ovat jo hyvin selkeästi tuoneet myös todisteita siitä, että monikansalliset yritykset myös Euroopasta ovat olleet väkivaltaisia esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeitä vastaan. Lukuisia ihmisiä on murhattu viime vuosina. Kysymyshän tässä on ammattiyhdistyksen vastaista toiminnasta. Mitä te teette, jota voisitte tutkia tällaisia tilanteita ennen kuin te edes lähdette miettimään sopimuksen allekirjoittamista Kolumbian kanssa? Is that we are not going to initial. Sanoin, että emme aio parafoida sopimusta ennen kuin on käyty jatkokeskustelua poliittisesti. Kun kauppa politiikasta sopimuksesta neuvotellaan, ensin neuvotellaan, sitten parafoidaan ja vasta sitten allekirjoitetaan, joten jo ennen parafointia käydään poliittista keskustelua. Ja itse tulen kyllä tarkastelemaan kysymystä. Toiseksi, neuvottelussa tekstissä on jo ihmisoikeuslauseke tai säädös, jonka myötä ryhdytään toimiin, jos rikkomuksia tapahtuu. Mutta tämä on, siis minä olen tehnyt sellaisen sitoumuksen, että asiasta käydään poliittista keskustelua ja katsotaan, miten tämä tapahtuu vastapuolen kanssa ennen kuin sopimus parafoidaan. Thank you. Now we listen to Mr. Kiitoksia. Nyt kuulemme Belderin puheenvuoroa EFD-ryhmästä. Missä olettekaan? Ai siellä oikealla. Eh, Kiitos, puheenjohtaja. Olen siis Bas Belder Alanko maista. Meillä eh, on eh, yhteinen menneisyyskomission jäsenehdokkaan kanssa ja yhteistyö sujuu hyvin. Herra Hyhtö, Länsi-Balkanilla on tapahtunut hyvin paljon tällaista markkinoiden monopolisointia ja äh, tällaisia äh, suuria äh, yritysryppäitä. Millä tavalla te ajattelette, että voitaisiin ylittää tällaiset kaupan esteet, kun ajatellaan esimerkiksi Serbian kansalaisia ja sitä, mitä se tapahtuu? Ja mitä siellä voidaan tehdä? Millä tavalla te aiotte vaikuttaa näihin kaupan esteisiin? Eh, te puhutte näistä taikoneista, kartellien muodostamisesta. Se on ilmiö. Markkinoilla aina pyritään kartelleihin, mutta siinä vaiheessa, kun Euroopan unioni saa sanansa sanoa, niin silloin nämä kartellit tulevat olemaan hyvin pieniä. Me tulemme eh, tähän puuttumaan nimenomaan kilpailupolitiikan kautta. No, kilpailupolitiikka ei ole minun vastuualueeni, tästä teidän täytyy kysyä minun kollegaltani, mutta minä olen ihan vakuuttunut siitä, että että äh, Serbian liittyminen Euroopan unioniin tulee johtamaan siihen, että nämä tällaiset historialliset äh, monopolit äh, kaatuvat. Ja silloin saadaan myös parempia tuotteita paremmalla hinnalla markkinoille. Jatkokysymys. Niin, tämä ei liity edelliseen, mutta tämä on hyvin ajankohtainen tämänkaltainen. Kysyin edeltäjältällekin siitä, että saisimme komissiosta tiedonannon lapsityövoiman käytöstä näillä alueilla, joiden kanssa meillä on kauppasopimuksia. Mikä mahdollisesti on aikataulu, että me saisimme tämän tärkeän tiedonannon komissiolta, parlamentti ja neuvosto, koska ainakin Alankomaissa tämä on asia, jonka kiinnitetään hyvin paljon huomiota, varsinkin medioissa. Niin, jatkokysymys ei saa olla mikään toinen kysymys, vaan sen täytyy liittyä edelliseen ensimmäiseen. Voitte kuitenkin vastata tähän uuteen kysymykseen. Äh, op vraag van het Europees Parlement heeft Euroopan, Euroopan parlamentin pyynnöstä Komissio on laatinut raportin lapsityövoiman käytöstä. Tämä raportti on valmis ja mahdollisimman nopeasti se tullaan toimittamaan neuvostolle ja Euroopan parlamentille. Ymmärrän, mutta siis näen nyt tulevina päivinä, että tämä tulee vielä tapahtumaan Ferrer Waldnerin alaisuudessa, nykyisen komission jäsenen alaisuudessa – 27. tammikuuta asti hänellä on aika ja se sattuu muuten olemaan minun syntymäpäivänikin. Thank you. Kiitoksia. Nyt Zalewski saa puheenvuoron. Do, panie desygnowany komisarzu. Traktat lisboński. Kiitoksia kovasti, komissaari ehdokas. Lissabonin sopimuksessa muodostetaan tämä uusi diplomatiapalvelu tai osasto. Se luo uusia ö, toimivaltoja Euroopan unionille, erityisesti ulkoisten investointien osalta. Miten näitä instrumentteja tullaan käyttämään, jotta voidaan puolustaa yksittäisten jäsenvaltioiden taloudellisia intressejä, jos kolmannet valtiot niitä vastaan rikkoo? kyse ei ole ainoastaan tulliesteistä, vaan myös niin sanotuista ei-tulliesteistä, joita kohdentaan erityisesti uusiin jäsenvaltioihin. Sama pätee kolmansiin maihin tehtäviin investointeihin uusien jäsenvaltioiden yritysten taholta. Jotkut maat, kuten vaikka Venäjä, voivat poliittisista syistä ryhtyä tällaisiin toimiin. Investointihan on uusi kaupan toimiala, se on upo uusi, ja siksi on tärkeää, se on tärkeää toimivaltojemme laajenemisala, koska tämä koska osana tätä suurempaa kuvaa meidän täytyy puuttua moniin tämänkin alan kysymyksiin. Ja koska tahansa ihan pian meidän täytyy käydä keskustelua nimenomaan tästä tiedonannon pohjalta miten Euroopan komissio sitten aikoo tähän vastata, niin se jää nähtäväksi. Erilaisia investointisopimuksia jo on, noin tuhat. Me aiomme niistä hankkiutua eroon. Aiomme säilyttää oikeudellista varmuutta. Sitten täytyy päättää, mihin aloitteisiin täytyy tehdä ja missä maissa – ja omien toimivaltojemme puitteissa investointeihin liittyen, niin kolmansien maiden investointien oikeudellinen turva on asia, kaikkein tärkein asia. Siihen täytyy puuttua pian, koska se liittyy muun muassa energiahuoltoon, energiaturvallisuuteen. Voisin tästä puhua vielä pidempään, mutta ymmärsin jo, että teillä oli mahdollisuutta antaa minulle lupaa niin tehdä. Jatkokysymys. Zalevskilta. Niin, kiitoksia. Toinen kysymykseni on jatkoa seuraavaan. Se liittyy vapaan kaupan suojeluun ja vapaan kaupan käyttöön eurooppalaisten arvojen edistämiseksi. Tehän puhuitte Ukrainasta, vapaakauppasopimuksesta Ukrainan kanssa – Oletteko sitä mieltä, että tätä nimenomaista tehtävää, että sille tulisi antaa täysi eh, autonomia ja se tulisi ottaa erilleen maan sisäisestä tilanteesta vai tulisiko olla päinvastoin? <clears throat> Eli eh, antamalla Ukrainalle eh, kimmokkeita tarjoamalla sille erilaisia suosituimmuusjärjestelyitä, niin tällä tavalla voisimmeko me edistää sen vapaan kaupan ja demokratian edistymistä. Tämä vapaakauppasopimus, josta keskustellaan Ukrainan kanssa tällä hetkellä, on osa paljon laajempaa pakettia. Ja siihen liittyy myös erittäin tärkeä poliittinen osio. Vapaakauppasopimus on erittäin tärkeä energiahuollon, energiaturvallisuuden alalla Siksi Euroopan unioni pitää sitä prioriteettina. Toisaalta on erittäin tärkeää, että myös sopimuksessa kunnioitetaan muun muassa ympäristönsuojelukysymyksiä ja muita, joten ei tule olemaan mitään yksin, yksioikoista lähestymistapaa, jossa keskitytään vain kauppaan. Me tulemme puuttumaan kaikkiin niihin aiheisiin, joihin puutumme myös muiden maiden kanssa tehtävissä vapaakauppasopimuksissa. On erittäin tärkeää, että tämä on erittäin, siis on, tämä on erittäin tärkeää Euroopan energiaturvallisuudelle. Nyt on Kutashin eh, vuoro esittää kysymys. Um, I would like to discuss... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin keskustella tärkeästä asiasta, jonka jo mainitsitte johdannossanne mutta teillä ei ollut aikaa kehitellä sitä pidemmälle, joten haluaisin antaa teille mahdollisuuden puhua tästä enemmän. Puhun ympäristön suojelusta, puhun työoikeuksista ja perusihmisoikeuksista. Mitä mieltä olette siitä, että nämä sisällytetään automaattisesti kahdenvälisiin ja monenvälisiin sopimuksiin? Ja miten valvotaan näitä kriteerejä? If you mean by autom- jos automaattisella tarkoitatte sitä, että puutumme näihin asioihin, niin kyllä vastaus on kyllä. Ja varmistamme sen, että tulos heijastuu myös sopimuksessa. Toisaalta mielestäni ei voida puhua automaattiikasta siinä mielessä, että säädökset olisivat kaikissa sopimuksissa identi- identtisiä, koska koska eri maat ovat eri kehitysasteissa. Mutta uskon lujasti, että meidän tulisi käyttää kauppapolitiikkaamme omien arvojemme levittämiseen. Ja tämä on tietenkin sellainen asia, jota täytyy tehdä kieli, toteuttaa kieli keskellä suuta. Mutta uskon, että kaupan avulla voidaan vaalia myös ihmisoikeuksia kauppakumppaneiden parissa. Ei tämä ole mikään automaattinen asia, mutta mielestäni meidän tulisi kaikin tavoin niin tehdä. Ja olen sitä mieltä, että viittauksia tulisi tehdä muun muassa ilon työlainsäädäntöön, ja jos näitä sopimuksia ei noudateta, niin koituisi seuraamuksia. Mielestäni meidän tulisi pitää huolta ympäristöstä, siitä, mitä eri, eri maissa pitäisi ympäristön suhteen tehdä. Tämä on osa neuvottelujamme, mutta nämä ovat kuitenkin edelleen kauppasopimuksia ja ajatuksena on vaalia kauppaa, mutta niin, että kunnioitetaan näitä elementtejä, joihin juuri viittasitte. Kiitos. Follow up question. Viimeinen kysymys. Same topics and I would like to, to... Puhun samasta aiheesta. Jatkan. Muistamme, että USA on ottanut jo tämän 2009 kauppalain. Ja siinä puhutaan näistä uusista standardeista. Minua huolestuttaa, mikä teidän mielestänne komission puolelta pitäisi tehdä, jotta Euroopan unioni pääsisi uuteen kauppamalliin. Minusta on hyvin tärkeää, että tämän kaltaisissa asioissa USAlla ja Euroopan unionilla on sama lähestymistapa niin, että ottaen huomioon, että USA on siirtymässä tähän suuntaan huomioimalla nämä asiat sopimuksissansa, eikä ainoastaan ottamalla niitä, mainitsemalla niitä, vaan huolehtimalla siitä, että niillä on todellinen vaikutus. Ja silloin Euroopan unionin on helpompi toimia samalla tavalla, koska kaupassahan on myös hyvin paljon kilpailua kauppakumppaneiden kesken. Ja minusta on hyvin, hyvin tärkeää, että Euroopan unioni ja USA, niillä olisi sama lähestymistapa. Ei tule unohtaa, että yhdessä edustamme yli 50 prosenttia maailman talouksista, taloudesta. Ja jos me haluamme asettaa standardeja, meidän tulisi tehdä se yhdessä. Now I'll give the floor to... Sitten seuraavaksi EPPstä herra Fava. kiitoksia. Hyvä komission jäsenehdokas. Palaisin tähän Korean kysymykseen. Te sanoitte, että tietyissä tilanteissa, esimerkiksi Euroopan autoteollisuus- tai tekstiiliteollisuuskysymyksissä, pikemminkään ei ole pelkästään Korean ongelmasta eikä tuon valtion taloudellisesta tilanteessa. Mutta kuitenkin meidän mielestämme täytyisi muistaa, että tästä ollaan nyt luomassa ennakkotapausta tuleville vapakauppasopimuksille muiden valtioiden kanssa, jotka toimivat toisella tavalla, vaikka väitettekin, että Korea ei ole niin suuri valtio, että siitä voisi aiheuttaa mitään haittaa, mutta tästä muodostuu ennakkotapaus myös suuremmille valtioille ja voimakkaammille valtioille. Sitten amerikkalaisesta, Etelä-Amerikasta sanoisin, että tuo, tuo kauppakappale tuo noista meidän neuvotteluissamme erityisesti koskettelee Keski-Amerikkaa ja meidän täytyisi ensiksi nyt keskittyä näihin banaanikysymyksiin, kun nämä keskustelut on saatu päätökseen Dohan kierroksella ja ei näyttäisi näin tapahtuneen Hondurasin neuvotteluissa marraskuussa. Mitä mieltä olette neuvotteluiden jatkumisesta? Um olen samaa mieltä teidän näkemyksenne näistä tullien palautuksista. Meidän pitäisi kaikissa yksittäisissä neuvotteluissa katsoa sitten, kuinka paljon huomiota tälle annetaan. Mutta mainitsin jo aikaisemmin, että tullien palautus ei ole mikään asia, joka yhtäkkiä ilmestyi Korean vapaakauppasopimuksessa. Se on osa meidän olemassa olemaamme sopimusta Kolumbian kanssa. Ei tämä ole mikään uutuus, mutta olen samaa mieltä. Meidän tulee kiinnittää aiheeseen huomiota. Mitä tulee sitten latinalaisen Amerikkaan, Honduras on poliittinen ongelma. Kysymys onkin, olemmeko valmiita sitoutumaan Keski-Amerikan politiikkaan niin, että Honduras on mukana. Tästä on hyvin paljon erilaisia mielipiteitä meidän täytyy arvioida tilanne uusiksi, kunhan hallitus on nimitetty. Mutta tämä on poliittinen päätös, joka on tehtävä. Ja teillä tulee olemaan myös sananne sanottavana. Joten minun täytyy esittää kysymys, mitä teemme? Neuvottelemmeko vai emmekö? Olaf question. Gracias, señor candidato. Jatkokysymys niin, kiitokset tästä vastauksesta. Puhuitte myös Kolumbian sopimuksesta ja turvalausekkeista. Sen pitäisi tulla voimaan sitten sopimuksen jälkeen viiden vuoden päästä. Jos te väitätte, että tuo sopimus olisi hyvin tasapainoinen, eikö pikemminkin olisi liian myöhäistä tietyille eurooppalaisille teollisuuden aloille nyt vasta solmia tällaista sopimusta? First to Korea, no? Because you said... Puhutte Koreasta, vaikka te sanoitte Kolumbia. Äh, Korea, Korea, kyllä. No, se syy, että tullien palautus tuli viiden vuoden jälkeen, minäkin kysyin, mikä tämä on, mikä syy tälle voisi olla. Mutta äh, tämä on se hetki, kun ei ollut mitään tulleja. Eli niin kauan kun on tullit, silloin tämä on ristiriitainen asia. Kiitokset. Nyt edustaja Sarnes. Kiitoksia. Te jo monen otteeseen olette sanonut, että teidän käsityksenne mukaan kauppapolitiikka ei ole mikään itse tavoite, vaan se on yksi väline. Olen täysin teidän kanssanne ja olen samaa mieltä ja olen iloinen tästä näkemyksestä. Mutta teidän täytyy kuitenkin toimia uudistushengessä. Oletteko valmis puolustamaan sitä ajatusta, että Eurooppa toivoo muutosta sääntöihin maailman kauppajärjestössä, jotta siihen voitaisiin ottaa tiettyjä sosiaalisia sosiaalisääntöjä, terveyssääntöjä, hyvän hallintotavan sääntöjä, ympäristösääntöjä. Oletteko te tämän näkemyksen vankka kannattaja? Ja, mm, vai, ja sitten kun tästä hiiliverosta nyt on puhuttu, niin mitä mieltä olette siitä? En ole varma, onko tämä nyt hyvä idea vai surkea ajatus, mutta kysyisin tätä teiltä. Ja tuleva komissio sitten varmasti ehdottaa tästä vaikutusten arviointia ja toivon todella, että tällainen arviointi ja tutkimus tehdään. Euh, niin, se mitä sanoin, hyvä rouva, niin se oli sitä, se, että meidän täytyy puhua tietyistä muutoksista maailmankauppajärjestössä, kun Dohan kierros on saatu päätökseen. Ei nyt niihin pitäisi ryhtyä. Nyt pitäisi tosiaankin pyrkiä päättämään tuo Dohan keskustelukierros ja sitten katsoa, mitä tapahtuu. No sitten puhuitte ihmisoikeuksista, ympäristökysymyksistä ja erityisesti näistä ilmastoasioista neuvotteluissa, nykyneuvotteluissa. Eli ne menevät sitten vasta tuonne Dohan jälkeen. No sitten tästä hiiliverosta mielestäni Tämä on hyvin vaikea kysymys ja hyvin vaikeasti toteutettavissa ja varmasti omassa valtiossanne olette tähän jo törmännyt, koska tästä tämä hiilivero tuom, perustuslaillisessa tuomioistuimessa hylättiin, koska se ei noudattanut tasa-arvoperiaatetta. Ja tästä tietysti syntyy sama kysymys tulevaisuudessa myös. Ja uskonkin, että asia varmasti aiheuttaa uuden blogin uuden hankaluuden tähän lainsäädäntöön, mutta helpoahan tämä ei joka tapauksessa ole, eikä kukaan sitä odotakaan, mutta meidän täytyy pyrkiä tätä tasa-arvoperiaatetta noudattamaan, ja olen varma, että jos me ryhdymme tähän, niin siitä syntyy sitten tällainen huutokauppajärjestelmä ja sitten kauhea sota, kauppasota, ja meidän talousjärjestelmämme tuskin kestää sitä ja toivookaan sitä, eli meidän täytyy hyvin vakavasti pohtia asiaa ennen tähän ryhtymiseen, ryhtymistä te puhuitte tutkimusten arvioinnista ja valvon, valvonnasta ja, tut- ja muusta sellaisesta. Tähän on ryhdytty jo meidän yksiköissämme. Olette sinänsä oikeassa, mutta ei kyllä se ole pelkästään vaikutuksista, vaan myös siitä, että onko se toteutettavissa. Kysymys. Niin minun mielestäni olisi syytä tarkempia kauppapolitiikan arviointeja harjoittaa juuri tällaisista kysymyksistä ja sitten myös kehityksestä. Tiedän, että ette vastaa kehitysasioista, mutta mielestäni kehityspolitiikka liittyy suoraa kauppapolitiikkaan, eikä sitä ole hyvin hoidettu kehittymässä oleviin valtioihin nähden. Me ikään kuin avaamme vain valtioita, valtioiden vapaa kauppaa ja kauppaa ja valtavasti luomme siitä epätasa-arvoa ja köyhyyttä varsinkin, eh, kun eh, köyhät maanviljelijät esimerkiksi Afrikassa eivät pysty enää elämään työllänsä, eivätkä viljelyllänsä. Eli tahtoisin erityisesti kauppapolitiikan haasteet kiinnittää juuri nyt näihin köyhyys, köyhtyviin valtioihin ja kehittymässä oleviin valtioihin jäsenvaltioihin. Ehkä tarvitsisimme selvää uudistusta ja uutta politiikkaa kokonaan kehitty, kehitysvaltioihin, kehittyviin valtioihin päin. Niin. J'ai déjà beaucoup Niin, puhe, niin olen pohtinut kovasti viime kuukausien aikana sitä, mitä meidän täytyisi tehdä kehitysmaihin nähden. Tämä asia ei suinkaan ole helppo helppo kokonaisuus, mutta me emme voi kuitenkaan syyttää tästä maailmankauppajärjestöä pelkästään tai Dohan kierrosta. Kun me puhumme esimerkiksi merkiksi kehittyneistä, alikehittyneistä valtioista, niin ei kyse ole siitä, että näitä tariffeja ryhdyttäisiin nostamaan tai laskemaan. Ei sitä tehdä Dohan kierroksella, vaan nämä valtiot e-, erityisesti eurooppalaisille markkinoille pääsevät vapaasti Everything But Arms-mekanismin kautta. Ja tämä on ainoa unionissa. Tämän voitaisiin tietysti yleistää Dohan kierroksella laajemmaksi käytännöksi. Joka tapauksessa tässä ei ikään kuin toimita täysin näitä valtioita vastaan, vaan siellä tietysti on näitä vaikeuksia, mutta meidän täytyy kuitenkin pitää mielessämme se, että tämä kehitys on hyvin, hyvin monimutkainen kysymys ja, huo- ja käsitän sen, mitä parhaiten ja ymmärrän sitä aina enemmän ja sen hankaluuksia joka päivä päivältä enemmän. Nyt puheenvuoro Fjellnerille EVPltä. Herr eh, Kiitos eh, komission jäsenehdokkaassa. Minä olis, minusta on erittäin tärkeää puhua näistä kaupan välineistä, mutta minusta on myös mukava kuulla, että ette halua tätä ajatusta hiilidioksiditulleesta, koska minusta tämä voisi johtaa protektionismiin ja se oikeastaan uhkaa ympäristöä ja myös köyhyyden vastaista taistelua sen vuoksi, että kauppahan on se, jolla voidaan käyttää tehokkaasti voimavaroja hyväksi ja ratkaista ympäristöongelmia. Millä tavalla te näette, että voimme kohdata ympäristöongelmat kaupan kautta? Ajatellen nyt Kööpenhaminan ilmastokokousta, niin monet haluavat uusia kaupan rajoituksia, vaikkakin sitä kautta riskeerataan köyhyyden vastainen taistelu ja voimavarojen tehokas käyttäminen. Onko teillä ajatuksia siitä, millä tavalla me voimme kohdata nämä ongelmat lisäämällä vapaakauppaa? I'm going to be more strict about... Nyt olen tiukempi puheenjohtajan suhteen, koska olemme jo kymmenisen minuuttia myöhässä. Minuutti vastaukseen. Kiitoksia. Yksi mahdollisista lähestymistavoista olisi se, että yrittäisimme saada aikaan sopimuksen todellisen kauppasopimuksen ympäristötuotteiden osalta, eli kaikki tariffit pois. Olemme tehneet ehdotuksen. Tällä hetkellähän ei varmasti ole mahdollista näin tehdä VTOn puitteissa, mutta yritämme löytää jonkinlaisen liittooman maiden liittooman kehitys- ja kehittyvien maiden sellaisen, jotka voisivat tällaisen järjestelmän toteuttaa, mutta kyllä siihen ongelmiakin liittyy. Muun muassa Brasilia haluaa, että bioetanoli lisätään listaan. Tästä tulisi keskustella vielä perusteellisemminkin, koska on erilaisia bioetanoleja, kestämättömiä ja kestäviä. Ja minä uskon, että ympäristöhyödyketariffien poistaminen, ja se, että toteutettaisiin ympäristöystävällisiä käytänteitä ja tekniikoita, olisi oikein tärkeää, mutta tämä täytyy myös soveltaa hyödykkeisiin VTO-sääntöjen mukaisesti. Jatkokysymys. Ja Ajattelin juuri mainita mahdollisuuden ottaa käyttöön tämä Environmental Trade Agreement. Olen iloinen kuullessani, että olemme samoilla poluilla. Nythän meillä syntyy paljon uutta ympäristölainsäädäntöä ympäri maailmassa, joka riske, riskeeraa enemmän näitä tällaisia ei-perinteisiä kaupan ehtoja ja esteitä. Voitaisiinko Euroopan osaamista käyttää tässä. Eurooppa haluaa esimerkiksi solvittia käyttää niin, että voidaan poistaa tällaisia ei-toivottavia kaupan esteitä. Olisiko mahdollista tehdä samanlaisia panoksia jo olemassa olevissa vapaakauppasopimuksissa, mutta myös multilateraalisella tasolla, niin että voimme varmistaa sen, että ympäristösäännöt eivät luo uusia kaupan esteitä? When you want to, uh, establish a market. Jos haluaa perustaa jonkinlaisen markkina-alueen, niin täytyy poistaa tariffit, tullitariffit. Näin on Euroopassakin tehty. Kun tariffit katoavat, niin silloin ei tullitariffit alkavat kehkeytyä. Olemme tämän todenneet, todistaneet Euroopassa. Tarvittiin vuosikymmen niiden poistamiseen ja varmasti tarvitaan vielä enemmänkin aikaa. VTO-tasolla näin ja maailman tasolla, jotta näin voidaan tehdä ja näihin täytyy puuttua. Olette aivan oikeassa, kun sanotte, että kun lakeja säädetään, niin niillä voi olla paitsi käänteisiä vaikutuksia ja joskus lakeja jopa vasiten säädetään omaamaan käänteisiä vaikutuksia. Joskus tulee sellaista ympäristölainsäädäntöä, joka on pitkälti protektionistista, mutta se pätee kaikkiin lakeihin. Ei voida ajatella niin, että niin ei tapahtuisi ympäristölakien osalta. Nyt sitten Lange saa puheenvuoron SED-ryhmästä. Kiitokset puheenjohtaja. Olemme samaa mieltä siitä, että kauppapolitiikka Kreikka ei voi kyseenalaistaa EUn sosiaalimallia eikä liioin vapautta. Telekom-paketissa muutama kuukausi sitten halut, päätettiin internetin käyttäjien suojelusta niin, että me voimme tätä internetin käyttäjää suojella ja tässä silloin väiteltiin aika tiukasti. Minä kuulen nyt, että aktaneuvottelujen yhteydessä USA kanssa nimenomaan tämä äh, meidän äh, lainsäädäntömme on kyseenalaistettu uudelleen. Voitteko te taata, että akta-neuvottelut äh, eivät kyseenalaista telekom-pakettia ja suojelevat internetin käyttäjiä jatkossakin, ja että me saisimme enemmän avoimuutta näihin neuvotteluihin? With respect to transparency, I think uh, already... Mitä avoimuuteen tulee, lienen jo vastannut aiemmissa kysymyksissä siihen, mitä aion tehdä. Myös aktan suhteen aion näin tehdä. Päivän se. Aion pitäytyä telekompaketissa, siis aktan tele- telekompaketissa. Akta ei pidä suunnitella sellaiseksi, että että se on ikään kuin avain internetin sulkemiseen. Se ei ole meidän lähestymistapamme. Aktassa tulisi tavoitella sitä, että se estäisi äh, väärennettyjen äh, tuotteiden kaupan. Ei niin, että jos joku nyt pitää päällään väärennettyä teepaitaa, niin puuttuisimme siihen ei, vaan organisoituun rikollisuuteen. Ja meidän täytyy myös peräänkuuluttaa internetissä tapahtuvaa ilmaisun vapautta. Ja, der, zwei, schönen Dank. Der zweite Bereich ist ja... Niin, ähm, sosiaalinen yhteys on, on myös yksi tärkeä asia. Ja sitten jos tehdään äh, kauppasopimuksia maiden kanssa, jossa on esimerkiksi palkka, dumppausta tai muuta vastaavaa, niin silloinhan syntyy tiettyjä kilpailuhaittoja ja silloin meidän sosiaalijärjestelmämme joutuu aikamoisen paineen alaiseksi. Mitä konkreettisia toimenpiteitä aiotte tehdä niin, että pidetään kiinni jatkossakin meidän työnormeistamme ja sosiaalijärjestelmästämme? I'm really sorry that I have only a minute to answer. Ikävä, että minulla on vain minuutti aikaa vastata tähän kysymykseen. Mielestäni tarvitsemme kauppaa ja vielä enemmän kauppaa, jotta voimme ylläpitää sosiaalisen suojan järjestelmän Euroopassa, koska sitä varten tarvitsemme kasvua. Ja on selvää, että ei tämä kasvu kriisin jälkeen tule automaattisesti. Kauppaa tarvitaan, ja te varmasti olette yhtä mieltä. Mitä tehdä? No, meillä on erilaisia kaupan suojeluinstrumentteja. Tulen niitä käyttämään silloin, kun olosuhteet sen sallivat. Ihan estoitta. Tämän sanon suoraan. Vapaakauppasopimuksessa Korean kanssa esimerkiksi, siihen viittasitte, on säädöksiä, jotka liittyvät työoikeuksiin, erityisiä viittauksia ILOn perussopimuksiin, ja me tulemme valvomaan sitä, kunnioitetaanko niitä ja edistytäänkö tällä alalla, ei ainoastaan Korean, vaan myös Kiinan kanssa. Se sopimus, josta tällä hetkellä neuvottelemme Kiinan kanssa, joka on yhteistyösopimus, siis minä en tietenkään sitä pidä käsissäni, mutta yhdessä sen osastoista on perusyhteisymmärrys e, taloudellisista ja sosiaalisista oikeuksista, ja pidämme huolen siitä, että sitä kunnioitetaan. Thank you. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron Papastamkosille. EPP-ryhmästä. The European Union is one of the... Euroopan unioni on yksi avoimimmista markkinoista, mutta tämä sama ei koske monia meidän kauppakumppaneitamme, joissa on sitten erilaisia esimerkiksi tulliesteitä. Mutta mitä tulee eh, viennistä uusille markkinoille, niin usein tässä on tällaisia taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristödumppauskäytänteitä ja käytetään tuotannossakin vähemmän sitovia periaatteita. Tämä johtaa Euroopan tuottajille myös ongelmiin, mutta se voi olla riski myös EUn kuluttajille. Miten, minkälaiset parametrit EUn puolelta pitäisi olla – niin, että olisi, saataisiin aikaan tasapainoinen ja kattava lopputulos näihin neuvotteluihin? This is a somewhat uh, complex question, I would say, but... Uh... Monimutkainen kysymys. Mitä Dohaan kierrokseen tulee, niin meidän tulisi mennä tähän alkuperäiseen kierrokseen, eli kehityskierrokseen. Eli tuloksen täytyy palvella kehitysmaiden tarpeita. Sen tulisi tehdä kehitysmaille mahdolliseksi tulla osaksi maailman taloutta. Se on olennaista. Ja Euroopan unioni on päättäväisesti viemässä tätä näkemystä neuvotteluihin. Muuten tämä ei ole ainoastaan pohjois-etelä-ongelma, vaan myös etelä-etelä-ongelma. Ja on eriytettävä myös eri kehitysmaiden kategoriat. Meitä ei yksin voi syyttää asioista. Toisaalta pyrimme olla avuliaita ja jatkossakin auttamaan. Haluaisin myös sanoa, että aina täytyy tasapainotella toisaalta kriteerien sälyttämisen välillä sellaisten kriteerien, jotka ovat normaalimpia Euroopan unionissa. Ja toisaalta täytyy antaa näille maille mahdollisuus tulla taloudellisesti aktiivisiksi. Ja tämän ongelman kyllä kohtaa välittömästi, kun näitä erilaisia normien kategorioita pistetään pöydälle. Eli tämä on sellainen, meidän täytyy löytää tällainen sopimus, ja minä olen sitä mieltä, että meidän täytyy mennä tähän suuntaan, mutta on myös otettava huomioon se, että kehitysmaiden välilläkin on kehityseroja. Yes, the outgoing uh, commission Eroava komissio sanoi, äh, laatii tällaisen globaalisen Euroopan markkinasuunnitelman. Mikä teidän toimintasuunnitelmanne on, jotta voitaisiin parantaa reilua ja vapaata äh, monitasoista kauppaa? reply. Pyydän teitä vastaamaan lyhyesti. Let me say something about market access. Muutama sana markkinoille pääsystä. Se on erittäin tärkeä osa meidän toimiamme. Se on defensiivistä, mutta sitä täytyy toteuttaa myös offensiivisin toimin. on ihan reilua sanoa kyllä, tai voidaan sanoa syystä, että me olemme saaneet eh, edistysaskeleita aikaa muun muassa Egyptin kanssa, kännyköiden suhteen ja niin edespäin. Tämä on olennainen osa strategiaamme, jonka myötä pyritään oikeudellisten puitteiden puitteissa torjumaan niitä ongelmia, joita usein, jotka ovat usein eh, sellaisia ongelmia, jotka liittyvät non tariff, non-tulliesteisiin. Tämä on yksi todellisen globaalin Euroopan menestystarinoitakin. No niin, nyt on aika kuulla De Kaiserin puheenvuoroa ECD-ryhmästä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsenehdokas. Niin, suoraan puhuen, te nyt näytätte olevan rikoksen uusia. No, tehän tiedätte, että aikaisemmassa kuulemistilaisuudessa me puhuimme jo näistä monista legendaarisista kysymyksistä ja olette puolustanut monia näkemyksiä hyvinkin suoraan. Ja nyt jo olemme sitten joutuneet ongelmiin Kongon kanssa. Tämä on hämmästyttänyt meitä suuresti kuten yleensäkin, niin nyt täytyisi viedä eteenpäin näitä hyvän hallinnon ja sosiaalisen oikeuden ja ihmisoikeuden asioita. Ja me olemme teidän takana näissä kysymyksissä. Mutta minä kuitenkin pitäisin kysymystä mielessäni siitä asiasta, että täytyykö meidän tosiaankin näin toimia ja täytyykö meidän aina vain näitä vahinkoja ikään kuin pyrkiä torjumaan ja valvomaan. Tiedän, että pystytte näin tekemään etenkin Kongon suuntaan mutta tämä tilanne toistuu varmasti tulevaisuudessa, koska strategiaan tämä kuuluu eikä se näytä muuttuvan. Madame de je vais pas rentrer dans une discussion. Hyvä rouva de Keiser, minä en nyt tässä mihinkään Belgian sisäisiin kysymyksiin ryhdy puuttumaan, mutta voisin sanoa teille kuitenkin, että se puheenvuoro, jonka piti, pidin 16. joulukuuta parlamentissa, jos oikein muistan, niin sai täyden suosion myös teidän poliittiselta ryhmältänne. Niin, anteeksi, mitä sanoitte? Ah, Puheenvuoroja ilman mikrofonia. Eh, niin, minä voin vain päättää puheenvuoroni siten, että en haluaisi nyt olla tässä mikään rikoksen uusia, mutta toimia kuitenkin johdonmukaisesti. Follow-up question, Jatkokysymys, Veronik. Niin, toki johdonmukaisesti, toki meidän mielestämme pikemminkin kyse oli kohteliaisuuksista, mutta tästä kuitenkin syntyy seurauksia johdonmukaisesti. Te selostitte pitkäänkin sitä toi, niitä toimia, miten aiotte hoitaa Kolumbian tilanteen ja hyvää hallintoa, ihmisoikeuksia ja niin poispäin täytyy vaatia johdonmukaisesti kaikissa tapauksissa. C'est pas vraiment une question, mais... No ei tässä nyt ollut itse asiassa mikään kysymys kyseessä sinänsä, mutta... Mm, ja, ja uskonkin, että olen sanonut riittävästi jo tästä ongelmasta. En puhu pelkästään Kolumbiasta, se tietysti aiheuttaa paljon no-, neuvoteltavia sopimuksia, mutta tilanne on kuitenkin sitten toisenlainen, mutta johdonmukaisesti on toimittava eri tilanteissa. Now I'm pleased to give the word to... Nyt annan puheenvuoron varapuheenjohtajalle Moscardinille EPP-ryhmästä. Olkaa hyvä. Grazie, sono dietro di lei. Kiitokset. Niin, minä olen kyllä, minä olen täällä nyt teidän takananne. Te olette hyvin valmistautunut näihin asioihin ja hyvin, valmist, hyvin asiantuntijaa tähän näissä kysymyksissä, mutta Saifille ne puhuitte tästä Dohan kierroksesta, eli toten ja siitä, että kierros pitäisi saada päätökseen. Kirjallisessa ne puhuitte maailman kauppajärjestöstä hyvinkin vuolaasti, mutta sen lisäksi, mitä olette nyt kirjoittanut, niin oletteko te komission ja parlamentin välisissä suhteissa ja myös muissa suhteissa valmis toimimaan näin, mutta kuitenkaan näissä kirjallisissa vastauksissa te ette puhunut viimeisen täysistunnon hyväksymästä julkilausumasta täällä parlamentissa, erityisesti alkuperämerkinnöissä. Te puhuitte siitä, että asiasta on käyty keskustelua, mutta sopimukseen ei ole päästy, mutta neuvostossa näyttäisi olevan erimielisyyksiä tästä. Lokakuussa te ette kuitenkaan sanonut selkeästi, mitä teette, mutta aiotteko te sitoutua selvästi näissä kysymyksissä Dohan kierroksen, kierroksessa Rova Ashtonin rinnalla? Uh, Italy is one of the countries. Tiedän, että Italia on yksi maista, niistä maista, joissa tätä käsitellään ja tästä puhutaan ja se on ihan ymmärrettävääkin. Mutta teidän täytyy myös ymmärtää, että tällainen asetus on mahdollista vain, mikäli saamme aikaan sopimuksen neuvoston ja parlamentin kesken, koska tämä on kysymys yhteispäätösnimittelystä. Cathy Ashton on tehnyt tästä ehdotuksia. Minä tulen jatkamaan tätä. Minusta on ihan hyvä, että olisi tällaisia made-in-sääntelyitä säädöksiä, mutta neuvosto sinällään ei ole samaa mieltä. Neuvosto on hajallaan. Päätökseen tarvitaan enemmistö neuvostossa, enkä ole varma, onko tällaista enemmistöä tällä hetkellä olemassa, ja pyrin viemään asiaa eteenpäin tässä mielessä. Ehkä olisi parempi, että kysytte tämän kysymyksen uudestaan parin kuukauden kuluttua, kun minulla on enemmän kokemusta siitä, mikä on mahdollista ja mikä ei. Eh, registriamo positivamente la sua buona volontà, qualche mese per noi è troppo. Niin, hyvä, kun olette näin innokas. Me toivomme kuitenkin, että asiat menisivät paljon nopeammin eteenpäin, jotta me täällä parlamentissa ja komissiossa näkisimme suoraan, mitä neuvostossa oikein halutaan. Muuten yhteispäätösmenettely on suorastaan kuollut kirjain ainoastaan, eikä mihinkään päätöksiin komission ja parlamentin välillä alkuunkaan päästä eikä mihinkään konkreettiseen ja kättä pidempään varsinkaan näissä meidän papereissamme. Kiitoksia kuitenkin teidän innokkuudestanne ja avoimuudestanne alkuperämerkintöjä kohtaan. Aiotteko te tutkia tarkemmin myös tulijärjestelmän harmonisointia Euroopan unionin valtioissa, erityisesti väärennyskysymyksissä ja laittomien tuotteiden maahantuonnissa eri unionin ulkopuolisista valtioista? Kaikkihan tiedämme nämä ongelmat yleisesti ainakin. Varmaankin voitaisiin luoda tällainen yhteinen ohjelma asian ongelman ratkaisemiseksi, siis laittoman kaupan ongelman ratkaisemiseksi samoin kuin väärennettyjen lääkkeiden internetkaupan torjumiseksi. Kaikilla kunnioituksella 1383 83 asetuksessa tuli kysymyksistä. Me tulemme tarkistelemaan uudelleen tätä asetusta. Uskon, että näissä alankomalaisissa asioissa, jossa oli kysymys generisistä lääkkeistä, siinä tätä asetusta sovellettiin eh, ehkä ei täysin luonnollisella tavalla – ja meidän pitää sitten ehkä hieman sääntää tätä, että voimme taata sen, että lääkkeet ja geneeriset lääkkeet ovat vapaasti vietävissä ja sitä ei estetä. Ja mitä tulee sitten tähän Made in äh, asetukseen, me puhumme tässä yhteispäätösmenettelystä. yhteis päätösmenettely ei ole vain pelkkiä sanahelinää, vaan se on menettely, jossa on mahdollisia myöhästymisiä, aloitteita osallistuvilta elimiltä, neuvostolta ja parlamentilta, sovittelu ja saadaanko sitten sovitteluvaliokunnassa lopputulos tai ei. Mutta kaiken kaikkiaan yhteispäätösmenettelyssä neuvoston ja parlamentin täytyy päästä äh, tulokseen. Time to listen again. Kiitoksia. Nyt on aika taas kuulla Lukasin puheenvuoroa. Second question from... Niin, anteeksi, että joudun nyt puhumaan toisen kerran korvaan vain poissa olevaa kollegaani. Palaisin Langen kysymykseen, joka liittyi väärentämisen vastaiseen sopimukseen. Parlamenttihan on pidetty erillään näistä keskusteluista. Emme ole koskaan nähneet mitään luonnoksia näistä sopimuksista. Ja kun sopimusosapuolet ovat sopineet asioista luottamuksellisesti, tämä oli vissiinkin USAn pyynnön mukainen menettelytapa. USA halusi noudattaa nopeaa menettelyä. Meillä on kuitenkin EU:ssa erilaiset puitteet. No nyt Lissabonin sopimuksen mukaan parlamenttia täytyy kuulla. Mitä aiotte kauppakomissaarina tehdä, jotta voitte informoida parlamenttia samalla tavalla kuin neuvostoakin niin, että me voimme esittää suosituksemme ja ne voidaan ottaa huomioon. Ja miten aiotte välittää näitä tekstiluonnoksia parlamentin käsittelyyn ja aiotteko myös suhtautua siihen, että mekin olemme luottamuksellisia kumppaneita? If there is a confidentiality, uh... Mikäli osapuolten välillä on tällainen sopimus. Minun on sitä kunnioitettava, mutta ei se merkitse sitä, ettemmekö me voisi käydä jatkokeskustelua siitä, mitä voidaan tehdä. Ja vastauksissani tulen ottamaan täysin huomioon sen toki, mitä on sovittu, mutta mutta jos neuvotteluissa, ennen neuvotteluita on sovittu tietyistä säännöistä, niitä ei voi muuttaa kesken neuvottelun. Ja minä tulen tätä kunnioittamaan, mutta huolehdin siitä, että te voitte tuoda esiin kantanne ja otan nämä kannat asianmukaisella tavalla huomioon. I suppose all I would say is I wonder then if it was... Niin, oliko oikein hyväksyä nuo luottamuksellisuusehdot, no ettehän te niin tehneet, mutta oliko komission hyvä niin tehdä, kun otetaan huomioon meidän omat oikeudelliset puitteet, joiden myötä parlamentilla täytyy olla täysimittainen rooli keskusteluissa, ja siksi meidän täytyisi päästä käsiksi kaikkeen tietoon, joten ensimmäinen kysymykseni on se, että eikö tästä luottamuksellisuudesta olisi pitänyt sopia, ja toiseksi, jos esimerkiksi e Kanadan kanssa neuvotellaan, siinä on erilaisia Ähm, osastoja, joiden meidän, osa, meidänkin tulisi Kanadan kanssa saada erilaiset luottamuksellisuusehdot kuin aiemmin. You probably know that uh, you're... Uh, Tietänette, että teidän uudet toimivaltuunne liittyen kaupan alaan ovat täysin uusia. Lissabonin sopimuksen perusteella teillä on yhteispäätösmenettelyoikeudet ja oikeudet vaikuttaa sopimuksiin. Tämä luottamuksellisuuslausukke hän laadittiin edellisen sopimuksen alaisuudessa ja silloin tilanne oli täysin toinen. Meidän täytyy nyt arvioida, voimmeko me muuttaa tätä luottamussopimuksia, lausekkeita. Oletan, että te tulette pyytämään sitä, mutta joskus teidän täytyy ymmärtää, että neuvottelut ovat mahdollisia vain, jos noudatetaan tiettyä luottamuksellisuutta. Tämä on tällaista tasapainottelua, joka meidän on tehtävä yhdessä esimerkiksi Kanadan suuntaan. Minä tulen nyt tässä uudessa tilanteessa huolehtimaan siitä, että tiedätte mitä tapahtuu. Ja tässä kuitenkin puhutaan kahdenvälisestä sopimuksesta, joka merkitsee sitä, että tämä on eri Äh, verrattuna monenvälisiin sopimuksiin. Word against Mr. Zaradil on behalf. Nyt puheenvuoron saa Zaradil. Slat. Niin, kolmatta kertaa vielä ja viimeistä kertaa nyt täällä puhun. Kolme kertaa kuitenkin on riittävä määrä puhua aamun aikana. Jos nyt mietin tätä ihmisoikeuspainostusta kehittyvässä olevissa valtioissa ja joiden kanssa olemme kauppasuhteissa, no jos ajattelemme esimerkiksi Sri Lankaa, jonka kanssa komissio on tehnyt ehdotuksen keskeyttää tämän suosituimmuusjärjestelmän noudattamisen ennen kuin siellä noudatetaan ihmisoikeuksia. Mutta käsittääkseni ihmisoikeustilanne on Sri Lankassa muuttunut, muuttunut parempaan suuntaan huomattavan paljon painostuksen vuoksi. Eli mihin asti teidän mielestänne on nyt tätä keinoa käytettävä ja erityisesti Sri Lankan myönteistä kehitystä, miten voitaisiin muuttaa nyt Sri Lankan kohtelua? Uh, conducted uh, thorough analysis of what is happening niin, komissio on analysoinut tilannetta ja olemme tulleet siihen ö, tulokseen, että kolmea ILO-sopimusta ei ole kunnioitettu. Ja ö, aiomme pyytää neuvostoa ryhtymään toimiin SPS Plusan suhteen. Se on nyt neuvoston pöydällä. Heillä on kuusi kuukautta aikaa. Ja kuuden kuukauden kuluttua tuo keskustelemme Sri Lankan kanssa uudemman kerran muutoksista näihin ilon perussopimuksiin. Toivottavasti voimme hyötyä tästä kuuden kuukauden vaiheesta, jotta voimme saada aikaan sellaisia ratkaisuja, jotka eivät pakota meitä ryhtymään mihinkään toimiin CSP Plussan suhteen. Tällä hetkellä on kuitenkin vakavia syitä, jotka perustelevat nämä toimet. Sri Lankan täytyy kuuden kuukauden aikana nyt parantaa juoksuaan. Jatkokysymys. Děkuji. E, vy jak už tady bylo zmíněno... Kiitoksia. Niin, kuten jo ehditte sanoa, niin painotitte sitä, että täytyy toimia hallinnon hyvin ja perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia noudattaa lainsäädännön mukaisesti. Sitten Kongossa sodan jatkuessa erityisesti pitäisi kiinnittää enemmän huomiota näihin ihmisoikeuksiin, samoin kuin Saharan eteläpuoliseen Afrikaan. Sinnehän meillä on paljonkin kauppasuhteita. Olisiko muita välineitä auttaa näitä valtioita, jotta ne voisivat päästä luomaan sellaisen valtio, jossa voitaisiin noudattaa ihmisoikeuksia ja toimia järkevästi eteenkin tämän taloudellisen yhteistyön nimissä? Are uh, currently negotiating. Niin, Tällä hetkellä neuvotellaan taloudellisista kumppanuussopimuksista ja aiemmin jo totesin, että minä uskon, että niiden tulisi olla sillä tavalla kehitykseen keskittyneitä, että kauppa olisi olennainen osa niitä. Meillä on paljon tehtävänämme kaupan avittamisen suhteen. Kyseessä on kauppa Afrikan ja EUn välillä, mutta ei tässä ole kyse niinkään tariffeilta, koska vähiten kehittyvien maiden osalta ei ole tariffeja, on vain tämä kaikki paitsi aseet. Kyse on fyysisistä mahdollisuuksista viedä, logistisista, oikeudellisista puitteista toimia niin, ja siksi olemme Euroopan unionina keskittyneet myös VTO ja kaupan helpottamiseen ja kaupan avittamiseen. Ja on tärkeää, että että jatkossa teemme vielä enemmän niin. Thank you. Now it... Kiitoksia. Ja nyt onkin Ransdorfin vuoro puhua Guen puolesta. Komissionaa. Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsenehdokas, te olette kapteeneita myrskyssä. Me elämme talouskriisin myrskyaikoja ja tänä vuonna työttömyys tulee nousemaan 57 miljoonaan ihmiseen. Tämä on valtava ongelma ja paras muoto taistella työttömyyttä vastaan on, ovat innovaatiot. Noin 75 prosenttia kaikesta BKT kasvusta kehittyneissä maissa liittyy tutkimukseen ja innovaatioihin. Kysymykseni kuuluukin, mitä te voitte tehdä komission jäsenenä, jotta paremmin toimeenpantaisiin eh, innovaatioita käytäntöön, jotta toimeenpannaan innovaatioita? I think the Commission can do something or try to do something about that because that's a, eh, I think this is one of the... Niin, tämähän on yksi kaikkein tärkeimmistä Euroopan puutteista. Komissio voi siis toimia. Jos nyt katsotaan vaikka tätä mikroelektroniikkavallankumousta, Sen teollinen tuotanto on pitkälti Euroopan ulkopuolella. Ja meidän tulisi puuttua tähän asiaan. Ja kun ajatellaan vaikkapa vihreää taloutta, niin ei saa antaa tapahtua niin, että meillä on keksintöjä, ää, ja, mutta niistä ei sitten tehdä tuotteita. Ne eivät johda tuo, tuotantoon. Täytyy pohtia, mitä Euroopan unionissa voidaan asian suhteen tehdä. Tästä kuitenkin teidän kannattaa kysyä muilta kollegoilta. Rapkas. It is uh, not uh, Ei tämä nyt sataprosenttista ole, koska tuotteet markkinoidaan ja kansainvälinen markkina, että markkinat ovat teidän tehtävänne. Toivottavasti voimme odottaa uudenlaisia tuotannon muotoja. Ja onhan aloja, joissa me olemme johtavia, nanoteknologia esimerkiksi. Ja näitä tuotteita voidaan markkinoida myös komission avulla. Then you are talking about the, the general framework of... Puhutte siis kaupan yleisistä puitteista. Niihin kiinnitämme kovasti huomiota neuvotteluissamme, esimerkiksi NAMAN ja palvelualalla neuvoteltaessa. Kiinnitämme huomiota näihin tuotteisiin. Ja mainitsisin, että pyrimme poistamaan myös tullit ympäristöhyödykkeiltä ja yritämme saada aikaan sopimuksen. Kyse on siis näiden tuotteiden myynnistä. Mutta tärkeää on myös se, ja meillä on vielä vajeita tämän suhteen, tärkeää on ö, saada innovaatiot tuotteiksi koska ihminen voi myydä vain tuotteita, ja tämä on kiintoisa keskustelu. Mutta en usko, että nyt kannattaa lähteä puhumaan siitä, mitä tämän asian suhteen yksityiskohtaisesti voidaan tehdä. Thank you. Again, Mr. Dartmouth. Kiitoksia. Ja Ransdorf. Dartmouth. Time because a colleague was on, was on, was on. Toisen kerran sen vuoksi että eräs kollega ei voinut olla paikalla. Te jos saan sanoa, että olette merkittävä mies tämä on ollut eh, hyvin mielenkiintoinen esittely. Tämä on nyt 37. Eh, kysymys, eipä tällä nyt ole kovasti sanottavaa. Mutta haluaisin kuitenkin kysyä teiltä. Te sanotte täällä, että kauppa on otettava eh, muidenkin politiikan käyttöön. Kuten täällä aikaisemmin sanottiin, tämä on yksi niistä harvoista tilanteista, jolloin te voitte henkilökohtaisesti puhua ja me voimme esittää teille henkilökohtaisesti kysymyksiä. Nyt kysyisin teiltä, mitä mieltä te henkilösti, henkilökohtaisesti olette mieltä näistä eurooppalaisista arvoista ja mitä te henkilökohtaisesti tarkoitatte ihmisoikeuksilla. Olen oppinut täällä, että ihmisoikeudet merkitsevät eri asioita eri ihmisille. My personal belief is that um, the... Henkilökohtaisesti uskon, että tämä yhteiskuntamalli, joka meillä Euroopassa on, on säilyttämisen arvoinen. Ja mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että meillä on vapaa talous, johon liittyy laaja sosiaalinen suojelu ja kunnioitetaan ihmisoikeuksia myös Euroopan tasolla ja sen ulkopuolella. Ja täytyy tietää, että meidän täytyy tehdä jotain ilmastonmuutoksen kanssa, meidän täytyy olla johtajia tällä alalla, johtajia vaikka meitä ei toisaalta Kööpenhaminassa kyllä kauheasti kuunneltukaan, meidän täytyy olla kehityksen johdossa, kuten olemme jo olleet. Ja tämän täytyy näkyä kaikessa siinä politiikassa, jota toteutamme, joten minä olen sitä mieltä, että meidän yhteiskuntamme on arvopohjainen yhteiskunta ja olen ylpeä, että voin olla sen osa. Your niin, mutta tässä kirjallisessa vastauksessa te näytätte vastaavan, että teidän mielestänne kauppapolitiikkaa pitäisi käyttää välineenä viedä eurooppalaisia arvoja muihin yhteiskuntiin. Niin, minä sen ainakin ymmärsin. Voisitteko te ehkä hieman selventää? Ja sen lisäksi sanoisin vielä, että kauppapolitiikan politisoiminen oli teidän edeltäjänne tällainen keppihevonen. Ja esimerkiksi yhdistyneen kuningaskunnan puolesta meitä edustaa myös kauppakomission jäsen, mutta se, että lähdetään vielä politisoimaan tätä kauppapolitiikkaa on liikaa. Tuleeko tämä politisoituminen jatkumaan? Tuletteko te käyttämään kauppapolitiikkaa viedäksenne teidän käsitystä eurooppalaisista arvoista muihin maihin? Selventäkää. I don't see, uh why I would not be convinced of... Uh... Niin, kun ajatellaan niitä ö, arvoja, jotka ovat eurooppalaisen yhteisön taustalla, nehän ovat ö, johtotähtenämme, kun teemme kauppasopimuksia. Mm, ei se tarkoita sitä, etteikö kauppakin olisi arvo sinään. Se on sosiaalinen välttämättömyys. Mutta kauppa ei ole aina suosiollista. Se on suosiollista ainoastaan silloin, kun kauppakumppaneille annetaan ö, suosiolliset olosuhteet. Edeltäjästäni sanon, että hän teki hyvää työtä. Are we talking about Mandelson Siis minä puhun nyt Mandelsonista. Itse mainitsit hänen nimensä. To the end of... Niin, hyvät kuulijat. Nyt tämä kuulemistilaisuus on lähestymässä loppuaan. Annan puheenvuoron ALDE-ryhmän Toirerille. Haluaisin kuitenkin nyt tässä vaiheessa onnitella Toiria syntymäpäivän johdosta. Varmasti muistatte tämän syntymäpäivän hyvin siitä, että olitte tässä kuulemistilaisuudessa mukana. Äh, kiitokset näistä onnitteluista. Arvoisa komission jäsen ehdotus, ajatellen ää, äh, nyt tämän äh, ASEAN ja Kiinan uutta vapaakauppa-aluetta. Nyt esiintyykin kysymys, eikö meidän pitäisi toimia Singaporen suhteen hieman jotenkin toisin, ää, ajatellen ASEANia. Toinen kysymys liittyy raaka-aineturvallisuuteen. Te puhuittekin siitä, raaka-aineet ovat merkittäviä ja tärkeitä Euroopan yrityksille, innovaatioiden toiminnan ja kaiken puolelta. Raaka-aineiden kohdalla me yleensä ajattelemme aina ensin öljyä ja, ja kaasua, mutta on kaiken näköisiä muita, litiumia eh, ja muuta vastaavaa. Ja nämä vaikuttavat myös kauppapolitiikkaan. Sen vuoksi kysyisinkin, mikä merkitys eh, raaka-aineiden eh, saatavuuden turvaamisella on? näettekö, että teidän tässä tulisi toimia luonnollisesti muidenkin kanssa, niin että saataisiin jonkinnäköinen strategia teollisuuden raaka-aineiden takaamiselle? First of all, uh, congratulations. Niin, ensinnäkin haluaisin onnitella teitä merkkipäivän johdosta. Singaporen osalta Olemme tulleet siihen johtopäätökseen, että tässä vaiheessa ei ole mahdollista saada aikaan ASEANin kanssa kokonaisuudessaan vapakauppasopimusta. Siksi päädyimme tähän Singaporiin, mutta kuitenkin sellaisessa poliittisessa puitteissa, joka ottaa huomioon koko alueen, on muistettava, että maat vaihtelevat alueittain. Raaka-ainekysymys on erittäin tärkeä. 4,4 miljardia on summa, josta puhutaan Kiinan osalta ja heillä on vientikiintiöitä, vientitulleja, minimivientihintoja ja menettelytapojenkin osalta he käyttävät kyllä kaikki mahdollisuudet hyväkseen, joten tähän täytyy kiinnittää huomiota. Tämä saattaa olla ongelma. Ja tähän ongelmaan tulisi kiinnittää huomiota mitä korkeamman tason talouden vuoropuhelussa Kiinan kanssa – se on erittäin tärkeää Euroopan teollisuuden kannalta ja myös, miten nyt tämän sanoisin, jotta saadaan sopimukset sopiviin hintoihin niin, että ei jouduta vääristäviin käytänteisiin. Jatkokysymys. Niin, vastauksestanne tulkitsen, että pidätte aihetta tärkeänä. Voitteko te sanoa jo, että missä vastuu tulee olemaan komissiossa, kuka olemaan vastuuhenkilö tai yksikkö, ja tuletteko te jatkossakin eh, olemaan käytettävissä meidän valiokunnassamme ja keskustelemaan aiheesta edelleen? Olen hyvin vakuuttunut että eh, kyllä teidän hyvin osaavista vastauksistanne tähän asti. Um. This is, uh, I don't see the discussion uh, within tarkastelen tätä kauppa-asiana, josta täytyy keskustella, mutta meillä on myös muuta poliittista sisältöä. Kuvittelisin, että kun, puhu, kun päädytään EU-Kiina-huippukokoukseen, niin tästäkin keskustellaan. On vaikea olla ö, väittämättä Euroopan puolelta, etteikö kyse olisi tahallisesta politiikasta. Siihen liittyy poli- en en väitä, että se on tahallista politiikkaa, johon, jossa on poliittisia tavoitteita, mutta siinä on tavo- taloudellisia tavoitteita, ja kun täytyy maksaa raaka-aineista korkeammat hinnat kuin alkuperämaissa vallitsevat markkinahinnat. Tässä on kyse kaupan vääristymisestä. En usko, että siinä on kyse tahallisesta poliittisesta strategiasta. Kiitoksia. Näin kyselykierros saatiin päätökseen. Tämä oli erittäin vaativa harjoite komissaariehdokkaalle. Kuitenkin hänellä on oikeus vielä käyttää loppupuheenvuoro valiokunnalle ja parlamentille. Tämän valiokunnan puheenjohtaja minä en itse saa esittää kysymyksiä, mutta rohkenen pyytää teitä, jos mahdollista, puhumaan aiheesta, josta minusta nähden pitäisi puhua. Erityisesti siitä, että missä määrin ja millä tavalla uskotte, että tämä parlamentti ja valiokunta voi osallistua komission neuvottelumandaattiin tiin, miten se voi puuttua siihen jatkossa. Mutta vapaasti voitte tietysti puhua, mistä haluatte loppupuheenvuorossanne. Kiitoksia. Thank you, uh, Mr. Chairman, first of all. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää teitä ja kaikkia kollegoita tästä kuulemisesta ja avoimesta keskustelusta. Ensin kysymys, jonka esititte mandaatista päättää neuvosto. Näin sanotaan Lissabonin sopimuksessa. Sen suhteen ei voi tehdä mitään. Mutta teillä on suuri rooli, kun määritellään tätä mandaattia ja tulen varmistamaan, että teitä kuullaan tarpeellisella tavalla. Ja tulen myös kertomaan teidän valiokunnallemme, mitkä minä tämän mandaatin tavoitteena, ne poliittiset ja taloudelliset tavoitteet, merkitykset. Ja tulen varmistamaan, että teillä on tarpeeksi aikaa äänestää erillisestä päätöslauselmasta aiheesta. Ja tulen ottamaan tämän tarvittavalla tavalla huomioon neuvotteluissani neuvoston kanssa, joten teen kaikkeni. jotta teistä tulisi tasa-arvoinen kumppani, kun määritellään tämä mandatti. Ottaen huomioon myös se, mitä Lissabonin sopimus sanoo. Se on mahdollinen ainoastaan, jos sitä noudatetaan. No, lopuksi minulla ei nyt ole tässä sen enempää lisättävää. Olen käynyt läpi välillä hyvin näitä vaikeitakin asioita näiden viime viikkojen aikana opiskellut, lukenut. Ei se ole helppoa, kun on viisi, vitonen. Mutta olen myös keskustellut paljon äh, eri osapuolten kanssa, mitkä ovat nämä ongelmat, jotka ovat tulossa, mikä on meidän asemamme, miten voimme varmistaa, että me toimitamme ratkaisuja. Ja sikäli mikäli äh, te minut hyväksytte, niin huolisin siitä, että saamme aikaan jotain. Ja siis minun aiheeni on siis kauppa, mutta kuten jo mainitsin, niin avaintavoitteet Euroopan yhteiskuntaa, että huolehditaan ympäristön suojelusta, ilmastonmuutoksesta, ihmisoikeuksista, työntekijöiden oikeuksista ja kasvusta. Se on tärkeää muullekin maailmalle ja että tämä kasvu olisi kestävää myös kehittyvissä maissa, mutta on tärkeää, että se, sitä kasvua tapahtuu myös Euroopassa. Jos me haluamme, että meidän sosiaaliturvajärjestelmämme on kestävä, me tarvitsemme kasvua. Eikä tässä nyt oikeastaan puhuta pelkästään kasvusta, vaan siitä, miten kasvua saadaan aikaan kestävällä tavalla.